Good morning again. Good morning. Huomenta taas, hyvät kollegat. Eiköhän jatketa, eiköhän jatketa. Meillä oli koordinaattoreiden kokous. We are restarting the works of the... Ja nyt aloitamme sitten Libe-valiokunnan kokouksen kohta numero 9 ja 10 ovat Two votes. Kaksi äänestystä. Ensimmäinen kysymys. Onko kaikilla äänestyskortit mukana? Siirrytään koneäänestyksen. Ei ole, olen pahoillani. Sitten nostan kättäni. No, sitten toimimme näin. Ne ei ole, ole korttia. Kuka muu äänestää käsillä? Kohta seitsemän. Puheenjohtaja tarkoittaa kohtaa yhdeksää. Arviointimekanismi Schengenin säännöstä soveltamisen todentamista varten. Esittelijä on Carlos Coelho. Haluatko sanoa jotakin ennen äänestystä? Eikö? Mehän keskustelimme eilen, että eiköhän tässä voida siirtyä suoraan äänestykseen. Yes, we, we... No niin. Tiedämme, että esittelijä ehdottaa komission tekstin hylkäämistä. Ja siitä me nyt äänestämme tästä esittelijän ehdotuksesta. Kuka kannattaa mm, komission tekstiä? Me äänestämme komission tekstiä vastaan siis. Kuka äänestää e, ehdot, e, esittelee mukaisesti vastaan? Selvä enemmistö. Eli noudatamme ehdotustanne. Teksti on hylätty. Point number 10. Kohta 10. Arviointivirkanisten Schengenin säännöstön soveltamisen valvontaa varten. Sama juttu. Kuka äänestää te- komission tekstiä vastaan? Siis äh, esittelijän ehdotuksen puolesta. E- e- e- e- siis kuka äänestää vastaan? We're voting against. Vastaan. Any in favor? Äistä kukaan puolesta. No niin, se on hylätty. Ja sitten. So we'll then give the floor to the rapporteur and then to the commission. We just change the order. Okay, we're going Okay. Now we're going to have a joint debate. Sitten yhteiskeskustelu. Kohta 11 vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueisiin liittyvien laajasti tietojärjestelmien operatiivista hallinnoista vastaava virasto. Ja siis kakkosen ja viisumitietojärjestelmän operatiivinen hallinnointi. Näillä on yhteinen esittelijä Carlos Coelho, joka saa nyt puheenvuoron. Obrigado, presidente. Eh, eu gostaria de começar por dizer que é Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan aluksi sanoa, että olemme oikein tyytyväisiä tähän komission aloitteeseen. Muistutan teitä siitä, että Euroopan parlamentti on useaan kertaan pyytänyt tätä ratkaisua. Se, että komissio on nyt tämän asiakirjan esitellyt, merkitsee, että se on kuunnellut parlamentin pyyntöjä. Tässä ensimmäisessä keskustelussa haluaisin nyt mainita joitakin asioita. Ensinnäkin, niin kuin aikaisemmin samantapaisissa tähän liittyvissä prosesseissa, tämän, tällä valiokunnalla ja tällä parlamentilla on erilaisia valtuuksia asetuksen ja päätöksen suhteen. Ei ole mitään järkeä, että meillä on erilaisia lainsäädännöllisiä toimivaltoja, kun puhumme samasta asiasta. Me puhumme nyt siis paketista, asetus ja päätös kuuluvat tähän yhteen kokonaisuuteen, johdonmukaisuuteen kokonaisuuteen ja meidän on käsiteltävä sitä sellaisena. Edelleen jotkut jäsenvaltiot puolustivat sellaista ajatusta, että nämä valtuudet olisi myönnettävä jo olemassa olevalle virastolle. Minun mielestäni se on huono ratkaisu. Meidän pitäisi saada virasto, joka hallinnoi kaikkia näitä tietojärjestelmiä ja joka ei käytä näitä tietoja itse. Oli ehdotettu, että vastuu annettaisiin Frontexille tai Europolille. Ne ehdotukset eivät ole tämän ajatuksen kanssa yhteen sopivia. Jotkut nämä virastot siis hallinnoisivat näitä tietoja, mutta myös hyötyisivät näistä samoista tiedoista. Kustannusargumentti minun mielestäni ei ole relevantti. Komission arviot, jotka on esitetty luvussa yhdeksän vaikutusten arvioinnissa, todetaan, että uuden viraston perustaminen maksaa suurin piirtein saman verran kuin näiden valtuuksien antaminen jo olemassa olevalle virastolle, joten nämä kustannukset eivät ole mikään relevantti kysymys. Nämä ovat tätä asiasisältöä koskevia pohdintoja. Tämän lisäksi haluaisin sanoa, että on vielä paljon tehtävää tietyissä näkökohdissa – jotkut kohdat ovat hieman epäselviä, esimerkiksi kun ajatellaan viraston toimia ja valtuuksia, tai jos ajatellaan sitä, mikä rooli virastolla voisi olla, kun tulevaisuudessa tulee käyttöön uusia järjestelmiä, tai se seikka, kenelle tiedot kuuluvat. Näiden kysymysten osalta olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin on oltava erittäin tiukka – oikeusperustan hyväksyminen tämän, äh, näiden tietojärjestelmien hallinnoimiseksi ei pidä olla mikään avoin valtakirja. Sen ei pidä olla mikään sellainen sääntö, jonka kautta tulevaisuudessa voitaisiin ottaa mukaan, äh, mitä komissiota huvittaa ilman parlamentin valvontaa on myös paljon tehtävänä vielä, jotta voidaan parantaa tietoa suojajärjestelmää. Ehdotuksen artiklassa 25 äh, käsitellään vain yleistä tietosuojasääntöä. No, asetus 45 2001 koskee tätä. Ja minun mielestäni äh, tätä tilannetta on, on parannettava vielä ja tässä suhteessa odotan äh, kantaa Euroopan tietosuojaviranomaiselta. Toiset asiat, jotka saattavat olla ristiriitaisia meille, ovat seuraavia. Ehdotuksessa mainitaan biometrinen järjestelmä, biometric matching system. Se olisi ensin käytettävissä viisi järjestelmässä, mutta myöhemmin sitä haluttaisiin laajentaa siis kakkoseen ja Eurodakiin. tähän järjestelmään liittyy paljon kysymysmerkkejä. Nyt ollaan perustamassa eurooppalaista tietokantaa. Meillä on olemassa nämä kolme järjestelmää. Meillä on myös mahdollisesti tulevaisuudessa muita järjestelmiä, kuten Electronic Travel Authorization järjestelmä. Lopuksi, hyvä puheenjohtaja, haluaisin vielä todeta, että Parlamentti on valmis tekemään tiivistä yhteistyötä komission ja neuvoston kanssa. Aivan kuten olemme tehneet aikaisemminkin eh, siis välineiden kanssa, tavoitteena on päästä sopimukseen kolmen toimielimen välillä. Jos teemme hyviä, hyvää työtä ja kykenemme ylittämään erimielisyytemme, uskon, että voisimme päästä sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä mikäli puheenjohtajalle sopii. Luulenpa, että nyt olisi aika kuulla komissiota ja neuvosta tässä ensimmäisessä keskustelussa. Thank you, Mr. Coelho. Kiitoksia, herra Coelho. Komission edustajalla on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvoisille valiokunnan jäsenille. Kiitän myös arvoisa esittelijä hänen tekemästään työstä. Ja hän hyvin tyylikkäästi esitteli useimmat argumentit, joista oli kyse. Haluan myös eh, välittää ensinnäkin eh, komissaari Varon terveistä. Hän ei valitettavasti päässyt tänne valiokuntaan itse paikalle. Kiitän tilaisuudesta esitellä tätä virastoa. Siirrokin saman tien esittelemään paketin rakennetta Kuten esittelijä jo sanoikin, meillä me olemme pitäneet tätä pakettina, jossa on asetus ja päätökset. Totta kai rahoituslausuma kuuluu tähän arvioon. Nyt haluan kert- niiden uutisten valossa, joita Irlannista on saatu, niin voin todeta, että kun nyt Lissabonin sopimus on tulossa hyväksytyksi, niin lähdemme siitä, että asetus, niin kuin se nykymuodossaan on, edellyttää vain uutta numeroa, koska tässä tämä asetus vaan perustuu uuden sopimuksen 27 artiklaan. Tämä tarkoittaa sitä, että siitä tulee osa samaa prosessia, joka kuuluu samaan yhteispäätösmenettelyyn, joka meistä tekee hyväksynnän ja ehdotuksen täytäntöpanon helpommaksi ja suoravivaisemmaksi. Ja sitten tätä, tähän itse sisältöön. Mehän kuulimme jo esittelijöitä, mitkä ovat pääsyyt ja perustelut tälle tekstille. Selvästikin kaikkien toimijoiden tahto on tullut julki yhteisessä julkilausumassa kaksi vuotta sitten. Lisäksi varsinainen oikeusperusta ja oikeusvälineet tälle, näille nykyisille järjestelmille ja Eurodagille ovat niin ikään lähdössä selvästi siitä, että hallinnoiva virasto ottaisi hoitaakseen operatiivisen johdon tässä virastossa, tässä näistä toimista. Niin ikään ne argumentit, jotka ovat puhuneet sääntelyvirastosta, on koottu arvo, tyylikkäästi yhteen esittelijän tekstissä, eli enkä puhutu niihin sen kummemmin. Haluan sanoa vain muutaman asian viraston hallinnosta ja siitä, miten me olemme sen tekstissä kuvalleet. Siinä seurataan periaatteessa kaikkien virastojen rakennetta johtajan ja hallintoneuvoston osalta itse äänestyksessä siinä lähdetään nykyisestä järjestelmän oikeusperustasta. Uutta tässä on, ja ehkä tämä poikkeaa jonkin verran muista virastoista, on se tosiseikka, että teksti lähtee siitä, että voidaan myös perustaa neuvoantavia ryhmiä. Tämän taustalla on se, että kukin järjestelmä vaatii asiantuntemusta, jota ei saata löytyä sitten hallintoneuvoston jäsenissä. Siitä syystä olemmekin katsoneet, että, että hallintoneuvosto antavat ryhmät kutakin järjestelmää varten voisivat antaa pohjaa päätöksentekoprosessille hallintoneuvostossa. Tämä tästä hallinnosta, mutta olen valmis vastaamaan kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Ja sitten kustannuksiin. Edelleenkin näitä on lyhyesti käsitelty myös Koilion esityksessä. Minä vain painottaisin näitä argumentteja sanon, että todellakin arvio lähti selvästi siitä vertailuanalyysistä, kun puhutaan kustannuksista, tämän perusoption tasolla, joka on tämä nykyinen äh, asetelma SISn kohdalta, jolloin jäsenvaltiot pyörittävät järjestelmää. Ja toinen optiohan on se, että tässä analyysissä, että järjestelmät hoidetaan nykyisen viraston voimin. Ja kolmas optio oli ei, tässä, tämän, tässä nykyisessä paketissa, joka on tämä uusi virasto. Ja analyysi osoittaa, että mitään säästöjä ei saataisi antamalla järjestelmän hallinto nykyiselle virastolle ihan siitä syystä, että asiantuntemuksen ja investointien taso olisi tismalleen sama kuin uudessakin virastossa, kun taas pitkän päälle uuden viraston perustaminen näyttää antaman taloudellista synergiaa, joka puolestaan säästää kustannuksia järjestelmähallinnossa. Sanoisin myös sanasen sen tavoitteista. Esittelijä mainitsikin, että teksti ei sinällään anna ehkä riittäviä yksityiskohtia viraston tavoitteista ja sen suht, ja su, suhteista nykytekstin ja tulevan järjestelmän välillä. Tämä oli tietoinen valinta komissiossa, että ei lähdetä antamaan yksityiskohtaista kuvausta tai listaamaan tavoitteita virastolle, mutta vaan pikemminkin me halusimme viitata oikeusperustaan kunkin järjestelmän osalta – koska me katsoimme, että tällä saadaan enemmän joustavuutta ja samaan aikaan äh, tavoitteet tulevat helpommin ymmärretyiksi. Jos me tarkastelemme FAS ja EIS ja Eurodakin oikeusperustatekstiä, siellä on yksityiskohtainen lista tavoitteista, mitä järjestelmiä tulisi tehdä siitä syystä, pikemminkin kuin että yksinkertaisesti lähdetään äh, leikkaa liimaa pohjalta siirtämään näitä tavoitteita kunkin järjestelmän tekstiin, tähän yhteistekstiin me viittaamme yksinkertaisesti näihin tavoitteisiin, jotka jo mainittu aikaisemmin. Mutta olemme tietenkin avoimia sen suhteen, että voimme tarkastella, millä tavalla voimme saada tästä vielä tarvittaessa selvemmän tavoitteiden kuvaamisen osalta. Mitä taas tuleviin järjestelmiin tulee, teksti on rakennettu niin, että se mahdollistaa poliittisen päätöksenteon tässä suhteessa lisäämällä uusia juridisia ehdotuksia ja siten, että ne tehtävät sitten siirrettäisiin operatiivis, viraston operatiivisiin, operatiivisiin tehtäviin. Tämä on selvästikin sellainen asia, jossa täytyy noudattaa, seurata poliittista päätöksentekoa. Muutama sananen vielä tietosuojasta, koska siitä on puhuttu, ja tämähän on sellainen asia, joka ymmärrettävästi on, tästä valiokunta on kovinkin kiinnostunut. Me olemme viitanneet nykyiseen asetukseen tietosuojasta, mutta niin kuin viraston tavoitteista järjestelmän hallinnoinnin osalta me ajattelimme tässä tekstiä rakentamassa siten, että me ymmärtäisimme että virasto soveltaa tai noudattaa tietosuojavaltuutetun huomioita kaiken kaikkiaan. Kaikki mahdolliset toimivaltuudet EPBSn osalta tultaisiin, niitä tultaisiin soveltamaan viraston toiminnassa myös, myös tarkastuksessa paikan päällä. Ja tämän lisäksi olemme ajatellut, suunnitelleet, että nimeämme tie, tällaisen tietossa ja valtuutetun, joka toimisi virastossa, joka muodostaisi myös yhteyden EDPSn ja viraston työn välille. Ja mitä taas tulee parlamentin rooliin ja miten se on, on huomioitu tekstissä. Selvästikin tämä on pilari ykköseen kuuleva virasto ja se siihen odotetaan ykköspilarin virastojen toimia. Ja parlamentin roolihan kasvaa esimerkiksi pääjohtajan nimeämisen yhteydessä siten, että hän ei informoi parlamentille prosesseista, jos näin päätettäisiin hallintoneuvostossa komission ehdotuksesta. Pysäytän tässä, koska tiedän, että aikaa ei paljon ole ja totta kai olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you. Kiitos, kiitoksia. Sitten pallo siirtyy neuvoston puheenjohtajamaan edustajalle Ramstedt. No, tack så mycket för att vi har fått möjlighet att vara Kiitos oikein paljon, että saimme mahdollisuuden olla täällä tänään. Minä Todella odotan innolla tulevaa yhteistyötä me parlamentin kanssa tämän tärkeän kysymyksen puitteissa. Kiitokset myöskin esittelijä Carlos Coelholle loistavasta esityksestä, samoin kuin komissionkin erinomaisesta esityksestä. Olemme iloisia siitä, että voimme viedä työtä eteenpäin ripeässä tahdissa, kun olemme hyvin yksimielisiä siitä, miten tähän ehdotukseen pitäisi suhtautua. En tiedä, tarvitsetteko nyt juuri lisää esitystä siitä, miten neuvotteluita aiotaan neuvostossa käydä. Jos ei, niin minä olen käytettävissä kysymyksiä varten. Kiitos. Opening the floor. No niin. Sitten seuraavaksi herra Alvaro. Kiitos puheenjohtaja. Minun ryhmäni voi tukea tätä esitystä ja olen ollut iloinen ollessani yhteistyössä Kodin kanssa. Me tiedämme, että EPP on tässä lähettänyt järkevän henkilön esittelijäksi, joka on hyvä asia. Muutama asia, josta komissio jo puhui. Ne jonkin verran valaisivat tätä tilannetta, mutta silti minulla on muutama kysymys, kun nyt olen lukenut tätä asiakirjaa toistamatta nyt kaikkea sitä, mitä jo on todennut. Ensinnäkin tämän viraston tavoitteen asettelusta olisi kiva kuulla komissiolta, missä määrin tämä on todella on realistisesti toteutettavissa, että toiminta alkaisi 2012 ottamalla mukaan siis kakkosen. Tämä tarkoittaa sitten, kakkonen olisi voimassa vuoteen 2012. Toivon, että näin on. Me olemme tätä asiaa käsitelleet pitkään. En nyt tiedä, tiedän, että ei tämä pelkästään komission asia, että onnistuuko tämä vai ei, mutta ainakin pitäisi saada jonkinlaista mielekästä, jos tällainen tietokanta siirretään sitten virastoon hoidettavaksi, onko tämä on sellainen, mitä en oikein ole ymmärtänyt tässä, miten tämä käytännössä toteutuu. Mitä tietosuojasta Carlos Coelho sanoi jotain Voidaan vain kysyä, miksi artiklassa 25, jos tämä on ensimmäisen pilarin virasto, miksi siinä, minkä takia siinä seurataan 56-96 direktiiviä. Kuitenkin johdanto-osan kappaleessa pitäisi viitata otsakkeeseen neljä, kun tämähän on tässä pohjana koska periaatteellisella tasolla tietot, joita on tarkoitus koota, ne ovat myös tulevaisuudessa sellaisia, että ne voivat sisältää otsikon neljä piiriin kuuluvia asioita. Tämä mahdollistaa periaatteessa avoimuuden, joka koskee kaikkia sisäisesti hankittuja tietoja, joita sitten hallinnoidettaisiin keskitetysti. Minusta olisi mielekästä, jos Tämä ei asetetaan tilaa joustavuudelle, mutta sitten selvennetään siten, että tämä koskee vain sitä, että oikeusperusta edellyttää parlamentin mukana oloa niin, että ei voida antaa mitään hallintomääräystä, jonka mukaan tämä oikeus siirtyisi automaattisesti komissiolle, joka voisi itse päättää, että mitä tietokantaa käytetään. Mitä varmastikin olisi tärkeää oleelliset asiat, niin kuin pääsy, logit ja tietojen luovuttaminen kolmansille maille ja tietojen vaihto jäsenvaltioiden kesken. Tässä ainakin pitää saada selvät säännöt, millä tavalla ne hoidetaan. Yksistään tavoitteen asettelun mahdollisuudet, että millä tavalla voidaan viitata Eurodakiin. Minusta ne eivät riitä. Olisi mielekästä, että viraston toimivalta koottaisiin tässä yhteen – hieman hämmästyttää se, että jo jonkin aikaa sitten ollaan luettu lehdistössä, että tämä tietokanta tai tämä virasto menisi vir- Viroon. Minusta kun ajatellaan toimipaikkakeskustelu ennen kuin on asiasta tehty päätöstä, niin se on minusta kohtuutonta. Ja minusta täytyy ensinnäkin selvittää, missä se on turvallisinta sijoittaa koska on kuitenkin valtavista tietomääristä, joita hallinnoidaan, se antaa myös äh, äh, kiinnostusta rikollisille. Äh, ja näin ollen ja ainakin tässä on tiettyä mahdollisuutta väärinkäytöksiin, mutta vielä tästä virosta. Minä, minua kiinnostaa, että miten tämä on tullut keskusteluun ja miksi se on tullut keskusteluun mukaan. Ja riippumatta siitä, miten sympatiseeraan Viroa, voidaan kysyä, että onko Viro valittu, koska Viro, Virolla on kokemuksia tietokantahyökkäyksissä, siksi se on varustautunut, vai onko tämä tehty siitä huolimatta, että Viro on valikoitu tähän, koska varsinkin IT, tällaiset, tällaiset, tällainen tieto, onko, perustuuko tämä siihen, että koska Viro on jo kerran tietokanta-asiassa hyökätty, että se olisi varustautunut niin sitten 130, 113 äh, miljoonaa, en tiedä äh, mitään paljon tämä todella maksaisi. Mutta se mikä ihmetyttää, että, että 2012 olisi 120 työntekijää, jos todellakin pitää paikkansa, että noin 50 äh, henkilö hoitaa tällaisen viraston, niin silloin puhutaan jo tosi suuresta virastosta Ehkäpä vielä lopuksi palaisin johdantason kappaleeseen C, jossa puhutaan laajentamista muille alueille. Missä määrin tässä on pohdittu sitä, että meillähän on Pylmin sopimus, jossa on myös DNA-tietokantaa, on ajoneuvorekisteritietokantaa. Onko tässä kaavailtu, että tämä, myös nämäkin tiedot keskitettäisiin tähän virastoon ja, ja jos tämä tietokannat kootaan hallin, jos niitä hallinnoidaan yhdessä, hallinnoidaanko tämän viraston kautta vai onko tarkoitus tehdä tällaisia poikittaisyhteyksiä näiden tietokantojen välillä, koska se olisi looginen askel, koska puhut, kun puhutaan fyysisestä sijainnista, niiden täytyy voida olla yhteydessä toisiinsa. Viittaan tässä vähän komission papereihin yhteiskäyttöisyydestä, yhteensopivuudesta, mikä on se silloin puhutaan aivan todellisista turvallisuusmääritelmistä kuin mitä asiakirjassa on sanottu. Ja lopuksi ehkä vielä, josta on vahinko, että tämä asiakirja antaa sellaisen kuvan, että, että tässä keskitytään vain siihen, että mitä hallinto toimii tässä virastossa ilman, että mennään syvemmälle siinä, mitä tulee tietosuojaan ja artikla 26 salaisista asioista niin poispäin. Tästä voitaisiin pikkusen enemmän saada tällaista tavaraa tähän tekstiin. Muilta osin täytyy katsoa, millä tavalla tämä etenee yhteistyössä. Ehkä voitaisiin saada vielä vahvistus sille, että, että tämä on yhteisvaihtoismenettelyyn kuuluva asia. Ja, ellei, ja miten Lissabonin sopimus tähän vaikuttaa sen voimaantuloon ja voin huolehtia siitä, että tämä työ, joka on tehty, että se ei ole ollut turhaan. Mutta uskon, että yhteistyö kollega Koljun kanssa tulee olemaan hyvä. Mr. Albrecht, please. Sitten Albrecht, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos paljon puheenjohtaja. Vaan siihen liittyen, mitä Alexander Alvaro sanoi. Minustakin tässä olisi toimittavaa ja kyseltä vähän perinpohjaisemmin sen perään, miten välttämätön tämä toimi on, mitä konkreettisia todisteita sille on sille tarpeelle. Olisin halunnut konkreettisempaa katsausta. Was ich gerne schon noch mal hier mit in, uh, in Erinnerung Minä haluaisin vielä muistuttaa, että on hankalaa, kun tietosuojadirektiivi jää ikään kuin syrjään ja sitä ei pidetä keskeisenä määräyksenä tässä yhteydessä. Tätä pitäisi muuttaa joka tapauksessa. Sen lisäksi uskoakseni pitäisi pohtia vielä konkreettisia tietosuojaperiaatteita. Mitä se tarkoittaa, että kerätään vain tarvittavaa tietoa? Tarvitaanko yhä uudestaan uusia virastoja, jotka hallinnoivat uusia tietopankkeja – Minäkin olen sitä mieltä, että oikeastaan tässä kehitytään siihen suuntaan, että tietopankkeja yhdistetään toisiinsa pidemmällä aikavälillä. Ja minulle tämä tarkoittaa oikeastaan sitä, että parlamentin tässä tulisi asettaa selkeät rajat. Koska se, että perusteluissa vain sanotaan, että tässä ei kerätä mitään uutta tietoa eikä luoda tuollaisia verkostoja ja niin edelleen, tässä jotenkin vaan sanotaan, että me huolehdimme näistä tietopankeista. No jokainen tällainen tietojen siirtäminen, tällainen yhteys tarkoittaa aina uutta tiedon keräämistä, tiedon syöttämistä johonkin ja tietojen työstämistä. Minun mielestäni viime vuosina on oltu turhan varovaisia siinä, että ei ole huomioitu, että tässä tarvitaan uusia oikeusperustoja. Esimerkiksi jos Eurodakissa kerätään tietoa ihmisistä, jotka annavat turvapaikkaa Euroopassa, eikä heitä voida syyttää mistään, vaan heidän arkaluontoisiakin tietoja yhdistetään jotenkin Schengenin tietojärjestelmän tietoihin ja viisumitietojärjestelmän tietoihin. Minä en voi oikein kuvitella, että se onnistuu, että – tätä kaikkea valvotaan yhteisessä virastossa, vaan tietenkin tässä lähdetään siihen suuntaan, että nämä tietopankit yhdistetään toisiinsa. Minä haluaisin kyllä tässä tiukempia sääntöjä. Meidän olisi sanottava, että parlamentin täytyy ajatella tietosuojakysymyksiä hyvin tiukasti. Ajateltava sitä, että tietoja kerätään tiettyyn tarkoitukseen ainoastaan. Meidän on huolehdittava siitä, että tämä tieto sanotaan, tämä tarve sanotaan siis selkeästi, kun tietoja kerätään. Ennen niin, että tietoja kerätään ensin ja sitten käytetään niitä eri tarkoituksiin. Tätä toivoisin, että valiokunnan jäsenet pitäisivät tämän tarkemmin mielessä. Kiitos. Ernst. Ernst. Ja, vielen Dank. Kiitoksia meillä on tyyppisiä varaumia kuin mitä edelleen puhuja sanoi. Minulle, minusta on tärkeää se, että miksi tarvitaan uusi tämän kokoluokan virasto. Olisi mukava nähdä argumentteja sen puolesta, koska tässä syntyy välttävä datamonopoli, tietomonopoli, joka kattaa erilaisia järjestelmiä SIS2, 5, Eurodac ja tuon tuostakin muitakin artiklassa 1 ja artiklassa 6 todetaan näin, haluaisin kuulla komissiolta, näissä muotoillaan, että soveltaen muita tieto, muuta IT ja niin poispäin. Ja sitten artiklassa 6 on myös pilottihankkeet, joita on kaavailtu haluaisin, en nyt haluaisi antaa mitään blankkosekkiä tällaiselle kaikenkaikkiselle asetukselle, jonka mukaan kaikkia IT-järjestelmiä voidaan sisällyttää tähän. Ja tällä synnytettäisiin valtava datamonopoli ja tietoa, tietoisen tässä syntyy sellainen valtava rakennelma. Tämä on ensimmäinen tämä laajennus ja sitten täällä on myös mitä on kaavailtu. Ehkäpä tästä voitaisiin saada jotain periaatteellista, että onko se välttämätön tällainen tämä tyyppinen virasto. Ja sitten toinen ongelma perustuu tähän, joka, josta on myös puhuttu usein, mitä tietosuoja en ollenkaan näe tätä, että tietosuoja olisi todellakin turvattu. Joka tämä, tämä on minusta suuri arvoitus, eikä minua rauhoita se, että kuulen, vaikka onkin, onkin hyvä, että, me, että nimettäisiin tietosuojavaltuutettu tänne virastoon, se on hyvä sinänsä. Mutta tässä syntyy toinenkin kysymys, miten sitten muuten, millä tavalla näitä tietoja voidaan valvoa? Ei minulla aavistustakaan, minkälaisia mahdollisuuksia meillä parlamentissa, meidän meppeillä on mahdollista valvoa, puhumattakaan kansalaisista, tätä uutta Molokin kitaa, johon ne tietoja syötetään. Tämä, tämä on minulle suuri arvoitus ja minusta tämä valvottavuus – ei sitä voi hoitaa pelkästään jäsenvaltioiden ja komission toimin yksittäistapauksissa, vaan tämä on periaatteellinen ongelma ja nämä tässä kyllä kuitenkin tarvetta säätelyyn. Yksi kollega täällä sanoikin jo, että, että tässä on aika äh, kiireellä tota, työtä tehty ja nyt pitäisi seikkaperäisesti puhua tästä, mitä on paperilla, mistä pitäisi oleellisesti parantaa, jotta se on hyväksyttävissä ylipäätään. Kiitos. Edustaja Stanoka. Yes, Thank you, Chairman, and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin ryhmäni nimissä onnitella edustaja Koelioa. Sanoa, että olemme tyytyväisiä siihen, että hän on esittelijänä. Nämä ovat hankalia kysymyksiä. Meillä on hyvää kokemusta aikaisemmasta yhteistyöstä. Haluaisin toistaa myös tällä uudella kaudella sen, että – vihreät alle on ajanut johdonmukaista linjaa biometristen tietojen osalta. Mitä tulee biometristen tietojen käyttöön viisumissa, tämä liittyy tietenkin tähän tietopankkiin myös. Sitä, että tällaisia tietoja tällaisen superviraston kerätään minä en halua toistaa kantamme, mutta haluaisin kuulla vastauksen komissiolta sitä, mikä olisi sijoituspaikka. Ja me tietenkin tiedostamme riskit, jotka liittyvät tietosuojaan. Meidän kantamme on tämän tavoin se, että voitaisiin kuulla ensin valtuutetun asiantuntemusta ja sitten jatkaa työtä tämän asiakirjan tiimoilta. Kiitokset lopuksi edustaja Vihvirevä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin todeta, että luotan suuresti Carlos Coelion kykyihin selviytyä tästä tämän tyyppisestä mietinnöstä, joka on näin monimutkainen. En ole puhunut tästä Karolsin ryhmäni kanssa, mutta tulen puhumaan siitä vielä jatkossa hyvin syvällisesti. Nyt haluaisin ottaa esille joitakin kysymyksiä, joihin jotkut aiemmin puheen, puhuneet kollegatkin viittasivat. Olen yhtä mieltä joistakin Alexander Arvaron esittämistä ajatuksesta. Kysymykseni on suunnattu vars, erityisesti komissiolle ja varsinkin neuvostolle, ei niinkään esittelijälle. Meitä on kerran pyydetty esittämään kysymyksiä. Yksityiskohtia puuttuu paljon siksi, koska näitä seikkoja ei oikein voida perinpohjaisesti selvittää esimerkiksi tuulevien järjestelmien mukaan ottaminen viraston toimintaan, pian jatkan sitä vähän. Sitten hallintoneuvosto, joka on erikoistunut. Nyt siellä tiedetään, mistä puhutaan. Muuten se on pelkkä Babelin torni. Sissin, Vissin ja Eurodakin lisäksi voidaanko ajatella sellaisten järjestelmien mukaan ottamista kuin varastetut autot, kadonneet henkilöt, euron väärentämiset, pedofiilit, huumekauppiaat, terroristit, verkostot, sota-aseistut, rajat, Brun ja niin edelleen. ryhmä. Tämähän on aivan mahdoton tehtävä ja sanon sen kokemuksen rintaäänellä. Minun mielestäni nyt äh, olisi rajoitettava todellakin äh, näiden tavoitteiden äh, soveltamisalaa, kun kyseessä on virasto, jonka tehtävänä on tiedon, tietojärjestelmien hallinnointi tällä vapauden alueella. Haluan esittää nämä kysymykset komissiolle, mutta, mutta vielä erityisesti neuvostolle. Kiitoksia. Mr. Edustaja Busutil. Yes, thank you, Mr. Chairman. I would like to thank Car- Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kiitän Carlosia hänen tekemästään työstä tässä. Minullakin sellainen tunnelma, että silloin kun puhutaan ulkoisista rajoista ja Schengenistä, olemme hyvissä käsissä, kun Carlos on tässä mukana. Olen kuunnellut, mitä on sanottu erityisesti tietosuojasta, mutta jos sitten minä näen tässä valtavaa potentiaalia suhteessa taisteluun rikollisuutta vastaan ja rikollisia järjestöjä vastaan, kun on olemassa virasto, jolla on tämän tyyppinen ää, tieto, kaikki nämä tietokannat hallussaan, jotka mahdollisesti, kuten Aleksandar Alvar sanoi, voi, jossa voi olla tällaisia ää, äh, ristikkäisiä yhteyksiä. Ja vaikkakin selvästi tietosuoja on asia, joka huolettaa, niin yhtä lailla meidän pitäisi olla kiinnostuneita tästä valtavasta potentiaalista, joka tämän tyyppinen laite, aloite voi antaa, jota, ja se auttaa meitä taistelemaan rikollisjärjestöjä vastaan ja rikollisuutta vastaan. Ja haluaisinkin kuulla enemmän tästä puolesta argumentteja ehkäpä esittelijältä tai jopa komissiolta. Kiitoksia. Kiitos. Sitten esittelijä, herra Coelho. Señor presidente, yo prefiero hablar después de la comisión y del consejo. Then. Haluaisin puhua komission neuvoston jälkeen. Or, Mr. No, komissio. Herra Tudorace. Thank you very much, Mr. Chairman, and, uh, thank... Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos kaikista puheenvuoroista, jotka ovat tuoneet esiin muita tärkeitä kysymyksiä. Kuten sanoin, minulla oli tarkoitus puhua niistä, mutta ensin halusin kuulla jäsenten huolenaiheita. Pyrin vastaamaan mahdollisuuksien mukaan yksi kerrallaan. Toivon, että oikaisette jo minua, jos minulla jää joku huomiota. Tietosuoja. Tämä oli yksi tärkeä kysymys, joka tuli esiin useissa puheenvuoroissa. Tämä asia on selvitettävä. Teksti ymmärretään nyt niin, että järjestelmät eivät ole yhteen toimivia. Lisäksi kaikki säännöt, jotka koskevat yksittäisiä järjestelmiä, viittaisin oikeusperustoihin, joissa on hyvin yksityiskohtaiset säännöt tietosuojasta. Nämä kaikki ovat edelleen käytössä. Virasto itsessään ei saa tätä tietoa käsiinsä – tai linkitä tätä tietoa millään tapaa tai ei pääse siihen tutustumaan. Nämä tiedot ovat edelleen jäsenvaltioiden tietoja. Ja ne ovat yksittäisissä järjestelmissä edelleen sisällä, vaikka virasto niitä hallinnoi, niin, niin tätä tietoa ei välitetä järjestelmien välillä. Tämä on aiheuttanut huolta tiedotusvälineissä myös. Tulevaisuudessa Voidaan pohtia sitä, syntyisikö toiveita yhdistää tietokantoja tai tehdä niistä yhteen toimivia jollain tapaa, niin tämä ei koskaan onnistu ilman poliittisia päätöksiä. Tämä vastaa myöskin kysymyksiin, joka koski tulevia järjestelmiä. Mikään tuleva järjestelmä ei tulisi lisätyksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden sen ilman poliittisia päätöksiä, ilman että parlamentti ja neuvosto ottaisi asian kantaa. Joten virasto itsessään ei voi keksiä omia uusia ajatuksia. Ei siinä, miten tietoja käytetään tai miten tietoa päästään käsiksi tai kuka tietoa saa käyttöönsä tai lisäämällä uusia järjestelmiä tai luomalla uusia yhteyksiä järjestelmien toimintaan. Tietenkin odotamme, mitä kommentteja saamme tietosuojavaltuutetulta ja tietenkin otamme huomioon avoimesti teidän huolenaiheenne. Ja jos tietosuoja kysymyksiä pitää vahvistaa vielä tekstissä itsessään, niin olemme toki valmiita näin tekemään. Toivon, että nyt sanon kaiken tietosuojasta, mutta jälleen kerran, jos teillä on lisäkysymyksiä, niin toki mielelläni palaan näihin aiheisiin. Sitten sijoituspaikka. Kysymys, joka tuli esiin joissain arvonjäsenten kysymyksissä. Komissio on tämän ehdotuksen alusta asti halunnut jättää tämän keskustelun ulkopuolelle. Teksti on neutraali. Siinä ei jätetä kantaa sijoituspaikkaan siksi, että tämä on yksinkertaisesti poliittinen päätös, joka pitää tehdä oikea muuta kunnoittain. Mutta painottaisimme sitä seikkaa, että poliittinen päätös sijoituspaikasta on tehtävä melko pian, tai pikemmin sen parempi koska sijoituspaikalla on merkitystä ja se on tärkeää, kun lähdetään suunnittelemaan sijoituspaikkaa ja sitä, miten lähdetään toimimaan. Onko kyse yhdestä toimipaikasta, vaan useammasta sijoituspaikasta? Voidaanko tässä tehdä jotain jakoa? Nämä asiat vaikuttavat kustannuksiin. Pitääkö järjestelmät siirtää sieltä, missä ne ovat Ranskasta tai Itävallasta toiseen jäsenvaltioon. Tämä kaikki liittyy kustannuksiin. Siksi sijoituspaikka päätös on meistä hyvin kiinnostava. Se on keskeinen tekijä, kun puhutaan viraston luomisesta. Samalla se on kysymys, jossa komissio haluaa olla neutraali. Henkilöstökysymys esitettiin myös. Yksinkertaisesti viittaisi vaikutusten arviointiin ja siihen, että nyt puhutaan siitä, että henkilöstöä olisi 120, kaksi kolmannesta hallinnoisi järjestelmiä, kolmannes olisi hallinnollista henkilöstöä, joten melko paljon henkilöstöä olisi tähän tekniseen viraston työhön. Ensimmäisenä vuonna viraston luomisen jälkeen, suunnitelmamme mukaan 2011 vuonna, ajatus on palkata jo 75 henkilöä, jotta koulutus ja valmistelut yhä henkilöstön kanssa voidaan aloittaa järkevällä tapaa. Lisäksi kysyttiin tämän ehdotuksen aikataulusta ja siitä, miten tämä liittyy järjestelmien käyttöönottoon erityisen ajatellen, mitä ongelmia ja viivästyksiä siis tietojärjestelmässä on syntynyt tähän mennessä. Nykyaikataulu on sellainen, että laillisesti luotaisiin virasto vuonna 2011 ja vuonna 2012 se aloittaisi käytännön työnsä. Muistuttaisin täällä vain siitä, että tämä ei hoida ainoastaan SIS-kysymyksiä, vaan Eurodac ja viisumitietojärjestelmäkysymyksiä. Eurodac on jo täysin toiminnassa oleva järjestelmä, joten se olisi ensimmäinen, joka... <coughs> tai en halua nyt sinänsä arvioida, olisiko se ensimmäinen, mutta se olisi jo tehtävä, joka voitaisiin ottaa vastaan. Samoin viisumitietojärjestelmä, jonka aikataulu tällä hetkellä päättyy vuoteen 2010. Eli vaikka viivästyksiä tapahtuisi siis tietojärjestelmän kehittelyssä ja viivästykset kestäisivät yli vuoden 2012, vaikka mitkään ennusteet tällä hetkellä eivät komission mielestä ennakoi aikaan viivästyksiä yli vuoden 2011, mutta halusin vain sanoa, että viraston voimanastuminen ja työ ei kärsisi siis tietojärjestelmän viivästyksestä. Siis tietojärjestelmä tulisi viraston oteisiin silloin, kun se on käytössä. Si- siihen asti hoidettaisiin viisumitietojärjestelmää ja Eurodac-tietoja. Sitten olisi perustavanlaatua kysy- oleva kysymys siitä, tarvitaanko tällaista virastoa, miksi sellainen tarvitaan. Arvon esittelijä on jo omassa puheenvuorossaan painottanut sitä, että tätä virastoa tarvitaan. Meidän mielestämme vastaus on hyvinkin selkeä. Ensinnäkin nykytilanne ei ole hyväksyttävissä. Kenenkään mielestä komissio ei ole valmis inhimillisten resurssien tai oikeudellisten syiden takia hoitamaan tätä tehtävää ja sitten nykytilanne plus ajatus, eli että järjestelmä hoitaisi jokin jäsenvaltio. Tämä on ehdotus, jota on vastustettu selkeästi vaikutusten arvioinnissa. En ole siitä puhua yksityiskohtaisemmin, mutta näin voidaan varmasti sanoa, että tarve – on näkyvissä uusi virasto vai olemassa oleva. Tässä viittaisin vaikutusten arviointiin, jossa selkeästi analysoidaan sitä, miksi uusi virasto olisi parempi kuin nyt olemassa oleva, kuten Frontex tai Europol, koska nämä olivat ne vaihtoehdot, joita tutkittiin tässä vaikutusten arvioinnissa. Pilottihankkeet ja mahdollinen blankkosekki jatkokehittelyä varten. No, teksti ymmärretään nyt artikla 6 esimerkiksi pilottihankkeesta niin, että aina kun syntyy tarvetta pilottihankkeen toteuttamiselle, niin aina käytäisiin uutta poliittista keskustelua komission pyynnön pohjalta. Jälleen kerran tätä keskustelua on käyty perinpohjaisesti komissiossa ennen kuin tämä teksti hyväksyttiin, koska komissiokaan ei halunnut virastolle omia päätäntä, omaa päätäntävaltaa aloittaa pilottihanketta suuntaan tai toiseen. Siitä onko kyse nyt nykyjärjestelmien linkittämisestä tai muuttamisesta tai uusien järjestelmien luomisesta, joten selkeästi tapa, jolla me rakensimme tekstin, ei anna mitään tällaista blankkosekkiä itse virastolle. Minun listani mukaan kysymykset loppuvat tähän, mutta jos joku kysymys jäi ilman vastausta, niin toki vastaan mielelläni. Kiitos. Now. No niin, sitten Ramstedt Ruotsin hallituksen puolesta. Haluatteko te vielä kommentoida ennen kuin esittelijä puhuu? Ja, no, tack så mycket för ordet. Kiitos paljon puheenvuorosta. Kiitokset arvon jäsenet teille arvokkaista näkökannoista. Voin vain painottaa tässä komission sanomaa, komission vastauksissa teidän kysymyksinne. Meillä on sama asenne tähän ehdotukseen, siihen mitä ajetaan takaa tällä ehdotuksella. Mitä tulee tämän viraston sijoituspaikkaan, niin – Schengenin tietojärjestelmätyöryhmässä keskustellaan tästä ehdotuksesta tällä hetkellä ja siellä on sovittu puheenjohtajan valtion ehdotuksesta, että työryhmissä ei keskustella tästä, vaan tämä päätös tehdään korkeammalla poliittisella tasolla. Emme ole vielä päättäneet, mitä menetelmää käytämme saadaksemme ehdotuksia siitä, mihin tämän virasto sijoitettaisiin emmekä ennakoi myöskään, että tässä kysymyksessä tehtäisiin päätöksiä Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Siksi olemme lähestyneet Espanjaa valtiona, jotta Espanjakin tulisi mukaan. Uskoakseni tässä ei ole muita kysymyksiä minulle osoitettu, mutta olen täällä käytettävissä. Kiitos. Must always remind täytyy aina muistuttaa siitä, että meidän täytyy olla tarkkoja siinä, ettei, ettei viivytellä. Mutta edustaja Halvaro, haluatteko avata keskustelun minuutiksi vielä? Kiitoksia vain yksinkertainen kysymys, koska unohdin kysyä jostakin, koska tämä valiokunta käsitteli myös terrorismin vastustamista ja muita. Tiedämme, että kuinka tärkeää se on saada kunnolliset infrastruktuurit. Tällainen, äh, tällainen virasto olisi kriittinen infrastruktuuri. Yksi kysymys onkin, en ole nähnyt mitään asiakirjoissa, että millä tavalla voidaan äh, valvoa äh, tietokantaa, koska jos me menetämme äh, tiedot tästä tietokannassa jollekin, niin silloin saattaa olla, saattaa olla kohde, jos halutaan est- haitata eh, Euroopan unionin toimintaa. Siinäkin yksi kohde. Tämä on, voidaanko sitä tietokantaa vakoilla. Se on periaatteessa kuitenkin eh, turvallisuuskysymys, mutta silloin kun lähdetään tietokantaa hajauttamaan, Now, back to the rapporteur, please. Sitten esittelijä. Eh, Puheenjohtaja, kolme lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin, mitä tulee tähän kysymykseen koskien virastoa, jotkut kollegat kysyvät, miksi tarvitaan virasto. Vastaus on yksinkertainen, niin kuin komission edustajakin muistutti. Tällä hetkellä järjestelmä siis kaksi hallinnoi yksi jäsenvaltio. Tällä hetkellä parlamentti oli sitä mieltä, että tilanteen ei tulisi jatkua tällaisenaan, vaan tarvitsemme eurooppalaisen välineen, johon sovelletaan yhteisöllistä prosessia eikä hallitusten välistä yhteistyötä. Ja tältä pohjalta on kaksi vaihtoehtoa. Joko Euroopan komissio ottaa vastuun tai sitten luomme viraston, joka vastaa hallinnoinnista. Parlamentti suosii virastovaihtoehtoa. Tietenkin voimme avata keskustelun jälleen uudelleen mutta mm, parlamentin hyvin selkeä kanta oli, oli tämä virastovaihtoehto. Nyt komission olisi esitettävä ehdotus, jossa seurataan meidän suositustamme. Kun se on nyt näin tehnyt, niin loogisinta olisi kiittää komissiota tästä aloitteesta. Toiseksi haluaisin kiittää komission edustajaa siitä, että se hyvin selkeästi totesi, että että järjestelmiä ei sotketa toisiinsa ja tietoja ei yhdistetä. Puhumme virastosta, joka tulee hallinnoimaan tietojärjestelmiä, mutta se ei tule yhdistämään tietoja. Sille ei ole oikeus perustaa ja se olisi vaarallista tietosuojan kannalta. Tämä ei ole tavoitteemme. Komission edustaja totesi, että yhteen toimivuutta ei tulla soveltamaan eri järjestelmiin kuuluviin tietoihin, koska järjestelmät pysyvät riippumattomina ja tämä on minun, minun mielestäni hyvin myönteistä. Kolmas asia. Tällä hetkellä, hyvä puheenjohtaja, on selvää, että meidän on vahvistettava tietosuojasääntöjä. Tämä johtopäätös voidaan tehdä kaikista näistä puheenvuoroista. Lopuksi en nyt halua puuttua tähän sijaintikysymykseen. Se on poliittinen asia ja neuvoston on siinä oltava aktiivinen. En ole myöskään vielä puhunut varjoesittelijöiden kanssa, joten en, en voi antaa tämän valikunnan ja poliittisten ryhmien kantaa, mutta voin kyllä ilmaista henkilökohtaisen kantani. Minun mielestäni olisi järkevää, että sijaintipaikat eivät ole maantieteellisesti kaukana toisestaan. Paikka, johon virasto sijoitetaan, olisi sama paikka, jossa olisi myös tekninen komponentti, eli tietopankki. Herra Alvaro on toki aivan oikeassa, tarvitaan ikään kuin tällainen peiliasema, niin kuin siis kaksi järjestelmässäkin on. Tämä on aivan perustavanlaatu olevaa turvallisuutta. Sitä on sovellettava myös tähän järjestelmään. Kiitoksia. Näyttää siltä, että Eila Alvaron äh, esit, asian, asian voidaan, siihen voidaan saada komissiota kirjallinen vastaus, jos komissio sille sopii. Ja me kuulemme kuitenkin ensin herra Louis Micheliltä, mitä hän haluaa sanoa, mutta vain yhden minuutin ajan, koska halutaan avata uudelleen keskustelua. Euh, en mitenkään aio avata keskustelua uudelleen, vaan minulla on vain yksi vähän naivi kysymys. En oikein ymmärrä, minkälaista todellista lisäarvoa tulee tästä virastosta. En nyt tarkoita, että sitä edellytäänkään, mutta en näe minkäla- minkälaista, minkälaista tehokkuuslisäarvoa siitä tulee, jos yhteen toimivuutta ei sovelleta. Haluaisin, että minulle selvitettäisiin, millaista lisäarvoa se tuo, kun perustetaan tällainen virasto ilman, että kuitenkaan yhteen toimivuutta on. Jos Tämä on vain jonkinlainen yleinen tekinen, tekninen tuki kansallisille virastoille, niin enpä usko, että se olisi kovin hyödyllistä. Se voisi olla tehokas vain, jos olisi yhteistoim- yhteen toimivuutta. Enkä nyt puhu sen puolesta, mutta näin vain on. En myöskään ollut vakuuttunut näistä eri vaihtoehdoista ja niiden selvittämisestä edelleen olen täällä kuullut aika ohuita argumentteja kustannuksista. Henkilökohtaisesti minun on sanottava, että en ole mitenkään vakuuttunut siitä, että virasto on tässä tilanteessa hyödyllinen, enkä ole näistä muistakaan asioista aivan varma, mutta jos virasto perustetaan, niin se on selvää, että ei sitä tule hajauttaa ympäriinsä. The commission agrees. On, sopiiko komissiolle? Ehkä kommentti Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vastasin, vastaan tähän oleelliseen kysymykseen. Eli on tällainen backup-järjestelmä on mukana tässä tekstissä, koskee kaikkia järjestelmiä ja se jatkuu, olemassa, jatkuu olemassaoloaan tämänkin uudistuksen jälkeen. Thank you for the clarity. Kiitoksia tästä selvyydestä ja lyhy- lyhyesti ytimekkäästä vastauksesta. Ja sitten loppukommentit, herra Koilio. Okei. Okay. Saamme keskustelun päätökseen tältä osin. Näin ollen voidaan jatkaa sitten kohdalla 13. Tämä koskee Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi. Kuulemme ensinnäkin esittelijää eh, Raa Michael Cashmania. Sen jälkeen annamme puheenvuoron neuvostolle ja sitten komissiolle. Michael Cashman, ole hyvä. Michael Cashman, yes. Uh, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon, että voimme käsitellä uudestaan tätä hyvin tärkeää kysymystä. Toivotan uudet jäsenet tervetulleeksi käsittelemään tätä aihetta. Minä olen käsitellyt tätä vuodesta 1999 olen juuri lähtenyt koulusta, päässyt koulusta. Nyt olen viettänyt niin kauan aikaa tämän kysymyksen kanssa, että olen ikään kuin valmis eläkkeelle, mutta komissiolle voi vaikuttaa, että näin ei ihan ole kuitenkaan, vaan minä jatkan tätä työtä, jotta jäsenet ymmärtäisivät, missä mennään. Parlamentti on hyväksynyt kantansa maaliskuussa tässä tärkeässä kysymyksessä. Silloin päätimme, että emme saata päätökseen ensimmäistä käsittelyä, jotta parlamentti tietysti saisi mahdollisimman laajat mahdollisuudet käydä epämuodollisia neuvotteluita kahden muun toimielinen kanssa. Lisäksi emme halunneet niin myöhään edellisen kauden aikana sitoa tulevan parlamentin käsiä. Komission ehdotus, kuten edustaja Bussotil tietää, oli asia, jota me olemme ajaneet monet vuodet. Me olemme aina lähteneet uudestaan tarkastelemaan sitä, miten asetusta täytäntöön Me halusimme useita muutoksia ja näitä vahvistettiin sitten oikeuden päätöksessä tärkeissä tapauksissa, kuten Turkon päätös toimi elinten asiakirjojen saannissa. Samalla tapaus. Vaikka komissio ei ehkä ole kanssani samaa mieltä, niin parlamentti oli sitä mieltä, että sen sijaan, että tämä olisi askel eteenpäin ja vahvistaisi avoimuutta asiakirjojen saatavuutta, niin tämä oli itse asiassa askel taaksepäin. Lisäksi esitettiin tällaista viikaast uudelleen laadittua versiota. Monella aloilla komissio oli sitä mieltä, että uudistuksia tarvittiin ja siksi parlamentin pitäisi toimia ainoastaan näillä aloilla – Silloin puheenjohtaja kirjoitti toimielimille ja sanoi, että toimielinten välistä sopimusta uudelleen laaditusta versioista ei oltu kunnioitettu ja siksi me halusimme korjata muitakin asioita kuin uudelleen laadittua versiota. Me hyväksyimme monia tarkistuksia täysistunnossa, mutta emme saattaneet lopuista äänestystä ensimmäisestä käsittelystä. että nyt olemme melko mielenkiintoisessa tilanteessa. Kiittäisin komissiota ja neuvosta puheenjohtajan valtiota erityisesti minun kanssani ja muiden kanssa tehdystä työstä. Meidän on päästävä tässä eteenpäin ja voisinko sanoa, meidän on edistyttävä tässä kiireellisistä monista syistä. Teidän kauttanne puheenjohtaja olemme asettaneet kysymyksen parlamentin oikeudelliselle yksikölle, voitaisiinko katsoa uudestaan komission uudella vaadittua versiota ja parlamentin kantaa, jotta että ettei tässä olla ristiriidassa Lissabonin sopimuksen kanssa, kun nyt näyttäisi siltä, että se saatettaisiin ratifioida ennen vuoden 2009 loppua. Miksi tarvitsemme oikeudellisen yksikön kantaa? Meillä on parlamentin poliittinen kanta, ja se on oikeusperustan mukainen paitsi yhdessä kohdin. Tässä on mielipideero meidän ja komission ja neuvoston välillä. Olen iloinen tästä, koska jos oltaisiin kovasti samoilla linjoilla, niin minä voisin jäädä kotiin nukkumaan. No miksi tässä pitää nopeasti eteenpäin? No siksi, että Lissabonin sopimus käsittelee paljon avoimuutta ja demokratiaa. Se luo lisää demokraattisia mahdollisuuksia tälle parlamentille, joka on aina suoraan valittu toimielin. Jos ajatellaan parlamentin asiakirjan määritelmiä, niin monet nämä asiat otetaan huomioon Lissabonin sopimuksessa, mutta tässä syntyy kuitenkin myös poliittista tyhjötä ja sen täytämme me, koska keskeisin ongelma tässä on oikeudellinen tyhjö. Eli mitä tapahtuu virastoille, jotka on luotu ja joiden Lissabonin sopimuksen mukaan täytyy noudattaa avoimuuden, seurattavuuden sääntöjä artiklan 255 mukaan ja asetuksen 1049 2001. Eurojust-virastona esimerkiksi tai Europol. Mitä tapahtuu tietosuojakysymyksissä? Nyt me siirrymme koko tuohon kolmannen pilarin kysymykseen – siihen, miten huolehditaan perusoikeuskirjasta. Siinä puhutaan avoimuudesta ja asiakirjojen saamisesta. Tänään aamulla haluaisin mielelläni kuulla komission kantoja siitä, mitä komission mielestä tulisi tehdä tämän oikeudellisen tyhjön täyttämiseksi mahdollisimman pian. Mielelläni myöskin kuulisin valtion kantoja. Minun mielestäni yksi edistymistapa olisi korkean tason kolmikantaneuvottelu, jossa voitaisiin palata tähän 1049 asiaan ja myöskin epävirallisempi varjoesittelijöiden kokous. Jotkut varjoesittelijät ovat ehkä uusia, mutta ottaen huomioon, miten loistavasti saamme sihteeristöltä kaikki tukea, varmasti uudet jäsenet voivat nopeasti tutustua tämän koko kysymyksen menneisyyteen ja eri poliittisten ryhmien lähestymistapaan. Tämän verran vain johdantona. Tässä myöskin minun suositukseni jatkotyöstämme, mutta mielelläni kuulen siis komissiota ja myös neuvostoa. Kun kuulemme komissiota, niin meidän on myöskin tiedostettava, että komissio on hiukan tällaisessa tyhjössä nyt, koska siellä – odotetaan, tai jotkut komission jäsenet ovat poistumassa ja uudet, uudet komission jäsenet ovat tulossa. Somark sanoi, että jos, jos ei pidetä siitä, missä kohdalla tullaan ulos tästä pyöreästä ovesta, niin, niin pyöritään siellä jonkun aikaa. No, katsotaan, miten tässä käy. Odotan tässä muiden kollegoiden puheenvuoroja myöskin komission ja neuvoston. Kiitos. Kiitoksia. Ensinnäkin <clears throat> kuulemme puheenjohtaja Maata Rova Hilberg. Oh, it's not on. Ah, yes. Okay, thank you. Uh, thank you very much for... Kiitoksia, että saan puheenjohtajavaltion puolesta osallistua tähän kokoukseen. Meillä on kokemuksia aikaisemmasta hyvästä yhteistyöstä live-valiokunnan kanssa näissä asioissa. Ja samoin esittelijöiden kanssa odotammekin tämän jatkoa. Avoimuus ja läpinäkyvyys, niin kuin 2001 tämä, oli, tämä on prioriteetti Ruotsin pohjanjohtajakaudella, ja myös asiakirjan saatavuus on yksi prioriteetti. Olemme saaneet, herra Cashman pyysi esittämään neuvoston kannan tässä asiassa. Ja mitä tästä voidaan sanoa? Me olemme tehneet aika lailla työtä artikla artiklalta, joka on saatu äskettäin päätöksen tämä työ. Tässä artiklakohtaisesta työstä olemme keskustelleet myös eräistä Euroopan parlamentin tarkistuksista, jotka esitettiin maaliskuussa tämän vuoden alussa, mutta ei kuitenkaan kaikki ole vielä käsitelty. Me neuvostossa olemme yhtä mieltä eräistä komission ehdotuksen osasta ja toisista olemme eri mieltä. Ja meillä ei, meillä ei ole vielä yleistä kantaa täällä neuvostossa, mutta meillä on selkeä kuva jäsenvaltioiden käsitykset eri asioissa. Työryhmässä olemme päättäneet siirtää myöhemmän, myöhemmälle keskustelulle komission ehdotukset ennen kuin tiedämme enemmän, mitä uusi Euroopan parlamentti suunnittelee tästä paketista. Me odotammekin tätä tietoa, ja, mutta kuitenkin Ruotsi on valmis ja halukas keskustelemaan teidän kanssanne edelleenkin siitä, miten parannettaisiin asetusta 1049 ja miten lisättäisiin läpinäkyvyyttä ja vahvistettaisiin kansalaisten oikeuksia ja saada asiakirjat tähtäville. Ja sitten Lissabonin sopimuksen osalta odotamme edelleen lopullista ratifiointia ja totta kai haluamme kuulla, mitä komissio sanoo siitä, mitä suunnitelmia siellä on niistä muutoksista ja saattavat olla tarpeen. Kiitoksia tältä osin. Thank you. Now let's... Kiitoksia. Kuullaanpa sitten komissiota. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President, and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle, edustaja Cashmanille. Komission nimissä haluaisin onnitella ensinnäkin Cashmania siitä, että hänet on valittu uudestaan. Me jotka olemme kauan tehneet työtä tämän asian piirissä, tietävät, että me olemme tehneet yhteistyötä paljon ja Cashman on ollut läheisessä yhteistyössä meidän kanssamme ja neuvoston kanssa. Neuvottelut siis jatkuvat ja onnittelut teille. Lisäksi sanoisin, että olemme täysin samaa mieltä Cashmanin analyysistä. Lissabonin sopimus jonka toivomme astuvan voimaan mahdollisimman pian Irlannin myönteisen äänestystuloksen jälkeen. Lissabonin sopimuksessa puhutaan paljon avoimuudesta, demokratiasta ja selkeydestä. Tämä on se henki ja kun katson täällä salissa, ketkä ovat olleet mukana laatimassa näitä artikloja – valmistelukunnassa ja niin edelleen muistavat, mikä henki siinä on ollut. Ja se nähdään myöskin komission ehdotuksessa. Komissio on sitoutunut avoimuuteen ja seurattavuuteen kansalaisten etujen mukaisesti. Itse lähtien. Kyse on kansalaisten asiakirjojen saamisesta. Tätä ei pitäisi nyt sotkea siihen, mitä yhteistyötä me teemme keskenämme toimieliminä. Tämä on tärkeää ajateltava tällä hetkellä, kun meillä on uusi parlamentti. Hyvin pian, näin toivon, uusi komissio tekee työtä uuden sopimuksen pohjalta ja sitten ajatellaan tulevia puheenjohtajakausia. Mutta toimielinten väliset suhteet on eri asia. Nyt on kyse kansalaisten oikeudellisesta oikeudesta saada nähdä asiakirjoja. Tämä on muistettava. Jos meillä on keskenämme selvitettäviä kysymyksiä, meillä on välineinä esimerkiksi toimielinten välinen sopimus. Toinen huomioni koskee sitä, mitä komissio teki vuoden 2008 huhtikuussa – Aikaisemmin Euroopan parlamentti oli yhä uudestaan puhunut uudelleen laaditusta versiosta edistymistapana tässä. Me olimme tässä tavoitteessa parlamentin kanssa samaa mieltä. Ja kun ajateltiin, että oli sopimus toimijoiden välillä siitä, miten tämä tehtäisiin, me halusimme esittää uudelleen laadittua versiota asetuksesta 1049. Tärkeää kansalaisille on se, että kansalaiset pystyvät näkemään ja ymmärtämään – mikään eurooppalaista lakia. Siksi on kodifioitava oikeuskäytäntöäkin tällaiseen lainsäädäntöön silloin, kun se kehittyy. Meidän mielestämme tavoitteena tässä ei ole sekoitella eri välineitä. Tämä on paras edistymistapa. Mielestämme me olemme tehneet näin noudattaen parlamentin virallisesti esittämää kantaa ja toimielinten välisessä sopimuksessa toimielinten välillä siitä, miten tätä työtä tehdään. Meille tärkeä kysymys on se, miten 1049 on toiminut. Tässä ei nyt puhuta esimerkiksi sitä, mitä tapahtui heti Litsan sopimuksen jälkeen, tai siitä, että on velvoite sopimuksessa luoda uusi asetus asiakirjojen pääsystä. Sellainen on olemassa. Ja meillä on paljon kokemusta, kahdeksan vuoden kokemus Euroopan parlamentti ja me komissiossa tiedämme myöskin, että ystävämme neuvostossa ovat keränneet paljon kokemusta siitä, miten tämä asetus toimii. Yleisesti ottaen se on hyvin menestyksekäs asetus. Me saamme paljon pyyntöjä komissiossa, kuten näette vuosittaisesta kertomuksesta. Me saamme pyyntöjä eniten, ja tietenkin tämä on ihan luonnollista ajatellen, mikä rooli komissiolla on toimielintessä pääsymme me noin 80-83 prosentissa. No miksi ei 100 prosenttisesta, kuten varmasti voitte kuvitella. Lainsäätäjinä voitte ymmärtää, mitä syitä siihen on artiklassa neljä lähinnä, sillä että ei myönnetä pääsyä. Tiedätte myös, että komissio hoitaa myös esimerkiksi kilpailukysymyksiä, tutkii kartelleja, markkinoiden vääristymisiä ja niin edelleen. Tiettyjä asiakirjoja ei voida antaa kansalaisten käsiin, koska tämä tekisi tyhjäksi tämän komission roolin, jota kukaan varmaan ei halua haastaa. Tuomioistuin sitä ei ole haastanut myöskään. Joten meillä on tässä hyvin menestyksekäs asetus, sen haluan jälleen sanoa. Mutta tietenkin komission, anteeksi parlamentin toiveesta komissio lähti tukemaan tätä ajatusta, että voidaan laatia uusi versio, ottaen huomioon siis tapahtunut oikeuskäytäntö ja että kodifioitaisiin Orhusin yleissopimus, joka koskee tiedon sa- saantia. Olette hyväksyneet myöskin sen. Keskustelun jälkeen täällä ja äänestyksen jälkeen maaliskuussa ja myöskin neuvoston lisäneuvotteluiden jälkeen komissio on tietenkin jatkuvasti selittänyt syitä meidän muutoksiimme tähän asetukseen. Ja tänään voin teille kertoa, että uskomme, että komission ehdotus tässä muodossa on edelleen oikea ehdotus, jonka pohjalta lisäkeskusteluja voidaan käydä. Me tuemme tätä, koska siinä heijastellaan mielestämme niitä kysymyksiä, joita tulisikin nyt käsitellä siis oikeuskäytännön kodifioiminen, mutta samalla lisää selvyyden saaminen oikeudellisesti. Jotkut muutokset ovat olleet kiistanalaisia ja alusta lähtien me olemme sanoneet, että me olemme valmiita keskustelemaan ja neuvottelemaan edelleen teidän ja neuvoston kanssa. Ymmärrämme, että voidaan sanoa, että tietyt muutokset ovat sanamuodoltaan sellaisia, että te ja neuvosto voitte ne hyväksyä, mutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa on ymmärretty ainakin asettamamme tavoitteet. Me alusta asti sanoimme, että olemme valmiita muuttamaan sanamuotoa, jos sitä kautta voidaan saada riittävä tuki kyseiselle muutokselle. Mielestämme Tärkeää on myöskin huomioida, että komission ehdotus nykymuodossaan on pieni edistysaskel lisää avoimuuden suuntaan. Pieni, mutta merkittävä askel. Erityisesti kiinnittäisin huomiota muutokseen, joka pitää välttämättömänä sitä, että julkaistaan asiakirjoja, jotka liittyvät lainsäädäntöprosessiin. Tämän hetken asetuksessa tämä on paljon epäsuoremmin sanottu. Niin pitkälle kuin mahdollista näiden asiakirjojen pitäisi olla avoimia. Me sanomme tämän vähän selkeämmin. Pyytäisin tätä kiirohtamaan, että, koska meillä on, alkaa olla kiire. Kyllä. Lopuksi vain sanoisin, että komissio siksi on sitä mieltä, että tämä ehdotus on edelleen siis oikea. Lissabonin sopimuksen valossa esittelijän esittämät kysymykset, niin voin sanoa, että me tietenkin valmistelemme neuvoston ja parlamentin oikeudellisen yksikön kanssa niitä oikeudellisia sopeutuksia, jotka ovat välttämättömiä uuden sopimuksen valossa. Tämä omnibusasia joka on tullut esiin aikaisemminkin vanhempien jäsenten osalta ainakin. Kanssanne voimme tutkia, onko uudessa artiklassa 15 kohtia, jotka vaativat lisäneuvotteluita toimielinten välillä, jotta unionin voisi olla entistäkin avoimempi. Kiitos. Now, no niin, kysymyksiä. Muistakaa äh, käyttää aikaa säästäväisesti. Rosommer. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> No niin, esittelijä on oikeassa, niin kuin monet. Tässä on paljon väkeä vaihtunut uudessa parlamentissa tässä valiokunnassa, vaikka suurempi osuus kuin puolet on vaihtunut. En ole itse uusi tässä parlamentissa, mutta olen uusi tässä valiokunnassa. Ja tietenkin olen myös ymmärtänyt, miten vaikeita asioita tähän, miten vaikeita asioita viime valikaudella on ollut, ja täytyy tunnustaa, että en ole täysin kovin perehtynyt tähän asiaan, koska olen, en ole aikaisemmin ollut tässä valiokunnassa. Läpinäkyvyys kyllä, se on periaate, jonka me jaamme. Kansalaisilla on oikeus tähän ja komissio myös painotti sitä, että, että on oikeus saada asiakirjoja nähtäväksi, mutta keskustelu on ollut siitä kaikkina aina aikoina, kun tätä on käsitelty, että miten pitkälle tämä oikeus voi mennä missä läpinäkyvyys päättyy ja missä alkaa tietosuoja. Kahdessa edellisessä erityislistan kohdassa on puhuttu paljon tietosuojasta. Eli mitä tulee meidän omaan tietosuojaan? Ei, eilen minulle ensimmäisen tilaisuus nähdä tämä mietintö ja mitä ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttiin, mitä artik- esimerkiksi artikla 6, kun sitä tarkastelin, niin siinä arvoi oikein huimaamaan, koska to, todellakin se voitaisiin tulkita niin, että oikeastaan minkä tahansa tapaamisen pöytäkirja tässä talossa, kun vain tarkastelen parlamenttia, vaikka olisi kysymys teknisestä tapaamisesta, niin se täytyisi julkistaa. Minusta tämä on noin sinänsä, äh, tämä mahdoton toteuttaa. Minä pelkään suuresti, että tästä tulee ihan hallinnollisesti valtava työmäärä, ja tavallaan se sitten oikeastaan lisää byrokratiaa ja myös kustannuksia. Ja no, vähän rupeaa päätä huimaamaan, kun ajattelen, että, että esimerkiksi minun kansallisen valtuuskuntani kokouksen pöytäkirjat sitten mahdollisesti pitäisi julkistaa ja saada yleisesti luettaviksi Euroopan kansalaisille. Entäpä sitten kirjeenvaihto, joita kirjoitetaan mepeille tai kirjeet, joita mepit itse kirjoittavat oman mandaattinsa puitteissa kenelle sitten tahansa. Mites meidän sähköpostimme pitäisi jotenkin julkistaa? Niin kuin sanottu, tämä paketti, en ole täysin perehtynyt tähän, mutta tulkitsen tätä artiklaa 6 vähän tähän suuntaan. Vai sitten Ehkäpä se on liian yleisesti muotoiltu. Ainakin minun käsittääkseni se pitäisi muotoilla ehkä hieman ö, tarkemmin, täsmällisemmin. Sitten toinen, tämä artikla 7, kun katsotaan jäsenvaltioita, no tämä seitsemän artikla tuntuu siltä ikään kuin kansalliset parlamentit olisivat menettäneet oikeuksiaan. Meidän pitäisi päättää tässä, että kansalliset parlamentit jäsenvaltioissa, että niidenkin pitäisi asettaa asiakirjansa yleisösuudelliseen käyttöön, ja ellei asiakirjaa julkisteta, niin se täytyy perustella Euroopan tasolla, miksi sitä ei tehdä julkiseksi, ja ei kuitenkaan saada takeita siitä, että sitä ei tehdä julkiseksi. Kuka nyt viime kädessä päättää siitä, onko jokin asiakirja sitten tehtävä julkiseksi? Niin kuin sanottu, ehkä olen, en, ehkä en ole täysin ymmärtänyt tätä, mutta joka tapauksessa luen, kun luen tätä, mitä ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyy, se menee tähän suuntaan. Ja kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että semminkin kun tämä parlamentti on, puoliksi uutta väkeä, tämä on uusi parlamentti todellakin vaalien jälkeen, niin täytyy todellakin esittää tämä periaatteellinen kysymys. Esitän tämä myös muissa valiokunnissa. Eikö tällä uudella parlamentilla ole oikeus toistaa tämä uusi käsittely, koska tämähän on lainsäädäntötoimi, tämä asetus, eikä tämä ole pelkästään parlamentin kanta tai lausunto. Tässä voidaan kysyä, että miten jatkamme sitten toiseen käsittelyyn, koska säädöksissä on niin, että meillä on toinen käsittely ja sitten toisessa käsittelyssä voidaan sitä viilata tämän neuvoston yhteisen kannan pohjalta. Mutta Voimme tietenkin tehdä tietenkin tarkistuksia, mutta mahdollisesti ne eivät ole meidän omiamme, vaan voimme jatkaa vain työtämme tältä pohjalta, jota, jotka liittyvät edellisen vaalikauden, edellisen vaalikaudella esitettyihin tarkistuksen ensimmäisessä käsittelyssä. Ne voitaisiin esittää uudelleen, mutta ei mitään muuta. Ja siinä mielessä minusta äh, tämä uusi parlamentti ei oikein voi olla tyytyväinen. Tämä työjärjestys antaa meille kyllä mahdollisuuden, mahdollisuuden viittaan artiklaan 59. Uusi parlamentti eh, voi toistaa uuden, eh, ensimmäisen käsittelyn uudelleen. Minusta olisi hyvä, jos esittelijä eh, voisi ottaa kantaa tähän ajatuksiin, ehkäpä myös neuvosto. No periaatteellisella tasolla pidän tätä kohtuullisena ajatuksena, sanotaan näin kaiken kaikkiaan semminkin kun kello käy. Me varmastikin tulemme vielä paljon käsittelemään tätä asiaa. Me vielä yksi asia, Lissabonin sopimus. No nythän täällä on puhuttu, se ei ole vielä voimassa. Irlannilaiset sanovat kyllä, mutta nyt, äh, nyt, ne, nyt tämä sopimus roikkuu Tsekissä ja ehkäpä vielä Englannissakin. Nyt voidaan kysyä, pitäisikö todellakin ennen kuin tämä Lissabonin sopimus on voimassa, Pitäis, pitäisikö tällaista pakettia sitä ennen hyväksyä, siis toisessa, mennä toiseen käsittelyyn? Ja toisessa käsittelyssä voidaan tietenkin ehkä sopia asiasta, ainakin se on viimeinen käsittely, tai pitäisikö odottaa mieluummin sitä, kunnes Lissabonin sopimus on voimassa? olisi hyvä, jos esittelijä voisi ottaa tähänkin kantaa. Kaiken kaikkiaan kuitenkin olen kiitän esittelijää äh, hänen äh, ystävällistä keskusteluhalukkuudestaan, äh, jota hänellä oli varjoesittelijöitä kohtaan minu, tämä on tärkeä asia, otan siitä vaaren niin Euroopan kansalaisille kuin myös parlamentille ja tälle parlamentille ja kansallisille parlamenteille ja Euroopan toimielimille tärkeä asia. Pyydän ymmärtämystä, minun täytyy mennä, koska minun on tärkeä delegaation tapaaminen. Olen jo myöhässä, mutta hengessä olen kyllä mukana. Ja he avustajani ovat täällä myös kuuntelemassa teidän kommenttejanne. Mrs. Hautala. Hautala. Kiitos puheenjohtaja. Puhun tässä nyt vihreiden varjoesittelijänä ja minullakin on, niin kuin esittelijä Cashmanilla, niin minullakin on jonkinlainen historia tämän asian parissa, koska edellisessä elämässäni tässä parlamentissa laadin oikeusasioiden valiokunnan lausunnon ja osallistuin näihin keskusteluihin. Ja mehän saavutimme vuonna 2001 Ruotsin puheenjohtajakaudella erittäin hyvän lopputuloksen myönnetään että meillä oli tiettyjä duubioita siihen että kaikki määritelmät ehkä eivät olisi kovin avoimuusmyönteisiä mutta sittemmin tuomioistuin on vahvistanut sen että, että euroopan unioni todellakin pyrkii mahdollisimman laajaan avoimuuteen ja tämähän on erittäin tärkeää koska en usko että kukaan meistä haluaisi mennä kotiin kertomaan kansalaisille, että, Euroopan unioni nyt päättää vetää vähän takaisin ja heikentää avoimuutta. Ja vaikka kuinka haluaisimme olla kohteliaita komission suuntaan, niin täytyy todeta, että komissio on tehnyt esityksiä, jotka eivät mitenkään ole pelkkää kodifiointia, vaan suorastaan yrittävät muuttaa lainsäädäntöä sellaiseksi, että, että tuomioistuimen tietyt avoimuusmyönteiset tulkinnat eivät saisi oikeudellista etusijaa. Ja sen takia mielestäni esittelijä Cashman on tehnyt erittäin hyvää työtä. Siis tämä, päätöslauselmaehdotus, joka vietiin täysistuntoon maaliskuussa, niin, niin se on suoranainen ihme, että, sellainen on saatu aikaan komission esityksen pohjalta. Ja, me tuemme täysin esittelijää siinä, että, että nyt täytyy selvittää tämä oikeustila, mitä Lissabonin sopimus merkitsee ja mielestäni esittelijä aivan oikeilla jäljillä, kun hän haluaa nyt käydä näitä kolmikantakeskusteluja Ruotsin puheenjohtajakaudella komission ja neuvoston kanssa. Ja, uskon, että esittelijä varmasti haluaa selventää tiettyjä kohtia tässä, tässä mietinnössään joista voi saada väärän käsityksen. Uskon, että rouva Sommerkin voi olla aivan rauhallisin mielin. Ei tässä ole tarkoitus, että, että parlamentin kansalliset valtuuskunnat jotenkin tulisivat velvollisiksi julkistamaan asiakirjojaan. Siis tämähän koskee instituutioita. Ja, ja parlamentti instituutiona on, on se, joka, joka on jo kahdeksan vuoden ajan joutunut noudattamaan tätä asetusta, eikä sitä mitään katastrofia ole tullut, vaan päinvastoin se on, se on lähentänyt kansalaisia ja parlamenttia ja muita toimielimiä. No, nyt todellakin niin, eh, on hyvä, että, että eh, valiokunnan puheenjohtajana te herra Lopes Aguilar olette kirjoittanut oikeuspalvelulle, että me saamme vastauksia tiettyihin kysymyksiin. Ja mielestäni erityisesti tässä teidän kysymyslistassanne on, on, haluaisin kiinnittää huomiota tähän, että todellakin, miten komissio nyt sitten määrittelee lainsäädäntömenettelyt, niin, niin onkohan siinä nyt hiukan, hiukan ongelmia, koska ainakin eh, niin kuin minun jäsenmaani Suomen perustuslain mukaan lainsäädäntö on sella, kaikki sellaiset, sellaiset instrumentit, jotka vaikuttavat kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Ja pelkään, että me tässä nyt otamme sellaisen lainsäädäntömääritelmän, joka sanoo, että lainsäädäntö on sellainen, mikä päätetään yhteispäätösmenettelyssä, piste. Ja eihän se näin voi olla. Eli odotan mielenkiinnolla, pääsemmekö parempaan tulokseen, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan, ja oikeuspalvelu varmaan voi meitä tässä opastaa, mutta kaikki tuki esittelijälle. once again, we... No niin, edelleenkin kello käy, kello käy. Pyydän teitä pitämään kiinni näistä aikarajoista. Edustaja de Jong, sitten kuulemme oikeudellista yksiköltä, Era de Bello, mutta ensin de Jong. Kiitos puheenjohtaja, olen lyhyt sanainen, mutta emme saa aliarvioida sitä, miten tärkeää tämä on me olemme nähneet, näimme euro, eurovaaleissa, että, että äänestäjät eivät luota. Ja ja osittain sitä johtuu siitä, että päätöksentekoprosessi Euroopan toimielimissä ja Euroopan erityisesti neuvostossa ja komissiossa on sellainen niin kuin musta laatikko monen mielestä. Ja totta kai en nyt aio Äh, järkyttää tätä äh, äh, valiokuntaa ja parlamenttia. En nyt halua tätä, jarruttaa tätä prosessia, mutta meidän täytyy muistaa, että tämä on tärkeä alue ja meillä täytyy olla avoimet silmät. Pelkäänpä, että en ole samaa mieltä kollega Sommerin kanssa siinä mielessä, että meidän pitäisi uudelleen tätä rajoittaa. Meidän pitää pikemminkin saada vähemmän rajoituksia tähän ja olen hyvin pettynyt niin kuin esittely sanoi, että komissia, e, e, että mikä komission kanta alun perin oli. Yksi perusasia minun ryhmäni kannalta on se, että jos sanotaan asetuksessa, että pyynnöt täytyy spesifioida, niin silloin se on osa ongelmaa. Jos haluat ää, äh, äh, tietoa saataville kansalaisille, silloin täytyy aina spesifioida, mitä haluat tietää erityisesti, kun taas, jos minä haluan tietää kansalaisena, että mitä oikein tapahtuu ilmastonmuutoksen osalta Euroopan unionissa, tai mitä sitten tapahtuu Europolissa, ja sitten kysymys ei ole sitten liittämään spesifinen, silloin voi sanoa, että oma maani Alankomaat, meillä on kokemuksia tämän tyyppisistä kysymyksistä, ja me pystymme antamaan vastauksia ihmisille, jotta he tietävät, mistä me missä mennään. Siinä mielessä voin luvata kyllä GUE Enge puolesta täyden yhteistyön ja rakentavan yhteistyön esittelijälle, mutta meidän täytyy avata tämä musta laatikko, jossa Euroopan unioni tällä hetkellä piilee. Kiitos. Kiitoksia. Sitten, kuten sanon, ehkäpä oikeudellinen yksikkö haluaa esittää jonkun kommentti, kun tässä on esitetty kysymyksiä. Ja itse olen kirjoittanut kirjeen, joka liittyy tiettyihin kysymyksiin, ja osoitin tämän kirjeen oikeudelliselle yksikölle, ehkäpä De Brillo. Kiitos puheenjohtaja. Ensin vahvistaisin Michael Cashmanin aluksi sanoman. Todella nuorena poikana alastella muistan, että kun luokkaan mentiin, siinä lukei avoimuus on demokratiaa ja siinä allekirjoitus Michael Cashman, joten kyllä oikeudellisessa yksikössä Me olemme iloisia, että voimme tehdä yhteistyötä tällaisen elävän legendan Michael Cashmanin kanssa. Ötsun marksista Michael puhui. Me kaikki tiedämme, että hän pelasi myös pingistä. Ja otti ennen presidentti Nixonia tämän ping-pong-politiikan käyttöön. Niin kuin näytti sen käyttöön suhteessaan Joten Michael Cashman on esittänyt yksityiskohtaisia kysymyksiä komissiolle ja neuvostolle, enkä ole saanut suoraa vastausta, mutta kättä pallo on jälleen nyt parlamentilla. Tällaisena näemme tilanteen, mitä tulee asetukseen 1049. Olisimme hyvin mielissämme Mielestämme edustaja Cashmanin ehdotus, että käytäisiin kolmikantaa mahdollisimman korkealla tasolla, tämä on mielestämme hyvä malli, jotta voitaisiin jatkaa työtä tämän uudelle version osalta. Joitain kysymyksiä esitettiin, puheenjohtaja, tämä ehkä kiinnostaa teitä. Täällä kysyttiin, voitaisiinko jälleen esittää ne tarkistukset, jotka maaliskuussa jo hyväksyttiin täysistunnossa. Tai että käsiteltäisiin uudestaan tai hyväksyttäisiin uudestaan parlamentin ensimmäinen käsittely. Muistuttaisin, että parlamentin ensimmäistä käsittelyä ei ollut ollenkaan, vaan yksinkertaisesti hyväksyttiin kaikki tarkistukset. Ja sen lisäksi komission jäsen istunnossa otti kantaa näihin tarkistuksiin, joten Mielestäni tällä hetkellä ei ole tarpeen hyväksyä uudelleen ensimmäistä käsittelyä. Sitä ei hyväksytty ensimmäis- ensimmäistä käsittelyä siis Euroopan parlamentissa, vaan lähdettäisiin liikkeelle korkean tason kolmikannasta parlamentin, komission ja neuvoston välillä. Totta kai oikeudellinen yksikkö. Palaan vielä tuohon kirjeeseenne. Kiitokset siitä puheenjohtaja. Maybe ehkäpä vielä esittelijä, herra Cashman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Olen lyhyt sanainen. Haluan kiittää kaikkia puhujia. On harmi, että Rova Sommer ei ole täällä, koska hän, hän esitti pisimmän puheenvuoron ja vastaan siihen suoraan, mutta haluan vakuuttaa hänelle ja muille ja verbusutille tehän tiedätte, Tämä on minun äh, elämän tarkoitus. Minä haluan vakuuttaa teidät. Tämä on minun elämäni tarkoitus. UK on ratifioinut Lissabonin sopimuksen älkää uskoko näitä käytävä huhuja, älkää uskoka äh, äh, Boulevardin-lehdistöä. Ja tämä laki, joka hyväksyttiin, siitä tulee, se, nyt kun ratifiointi on tapahtunut, jotta se voit hylättäisiin, niin täytyisi hyväksyä uusi laki parlamentissa, jos näin tapahtuisi. Britannia ei olisi enää käytännössä osa Lissabonin sopimusta, vaan se, neuvotteli, se neuvottelisi äh, äh, eroamisesta. Otetaan UK pois tästä ongelmasta, keskitytään faktoihin. Meillä ei ole ensimmäistä käsittelyä, koska me päätimme olla ottamatta sitä, niin me halusimme saada maksimimäärän optioita, ja sitä me käsittelemme täällä tänään. Hyvä ystäväni, oikeudellisesta yksiköstä olen samaa mieltä hänen kanssaan, varsinkin kun hän sanoi, se mitä hän sanoi minusta. Uskon, että tie eteenpäin on se, että tavataan varjoesittelijät. Eiköhän eiköhän saada hoideta tätä sekainformaatio, jonka komissio esitti täällä, hoidetaan se pois ja jatketaan puhtaalta pohjalta tietenkin voi pingistä pelaamalla sitten hoidella näitä artikla 6 ja 7 liittyvät ongelmat. Se on helppo homma, se on, niin, se on todella helppo homma, mutta tätä minä suosittelen. Trilogi, kolmikantaneuvottelu, nyt ellei päästä pois. Tai sitten tehdään niin, että esitetään suullinen kysymys marraskuun täysistunnossa, ja, joka perustuu oikeusyksikön yksikön ö, vastaukseen teidän kirjeesenne puheenjohtaja. Tämä varmasti jakaa parlamentin, se jakaa parlamentin viimeistä kertaa, mutta tällaista politiikkaa on. Siinä on, että voitetaan argumenteilla eikä oteta sitten äh, järjestystulosta va, niin kuin, taattuna. Minä vakuutan tämän teille, herra Busutille. Kiitos. Eiköhän se siinä ollut. Kukaan muu ei enää halua avata keskustelua. Rova Safano, olkaa hyvä lyhyesti. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä esittelijä Cashman on sanonut. On aivan keskeistä pyytää selvityksiä oikeudellisilta yksiköltä koskien Lissabonin sopimuksen vaikutuksia tähän asiaan. Uskon, että on myös hyvin keskeistä, että kaikki kaikki elimet ja EUn virastot noudattaisivat tätä avoimuusvaatimusta. Tänään enemmän kuin koskaan on tärkeää korostaa sitä, että Euroopan parlamentin ei pidä panna pakkia päälle tämän asetuksen suhteen. Meitä tukee sekin, että arvoimuutta vaaditaan yhä enemmän, ei ainoastaan Äh, oikeudellisissa lausunnoissa, ryhmissä ja, ja myös kansainvälisissä äh, sopimuksissa, kuten ACTA tai SWIFT-sopimukset tai, tai muut erittäin tärkeät kansainväliset sopimukset, joita ollaan neuvottelemassa Euroopan unionin ja Libyan kanssa. Thank you, Mr. Busutil. Yes, very briefly, Mr. Chairman. First of all... Aivan lyhyesti puheenjohtaja, olen iloinen, että Michaelin elämisen tarkoitus on vakuuttaa minut. Minä kiitän häntä siitä toisekseen on ehdottoman tärkeää, että hänen pitäisi kokoontua varjostelijoiden kanssa päättämään tiestä eteenpäin, koska selvästikin, jos on väärinkäsityksiä matkan varrella, ne pitäisi saada pois ikkunasta mahdollisimman, pois, mahdollisimman pian. Tämän pohjalta olen varma, että Michaelin johdatuksella ja varjoesittelyyn tuella voimme helposti muotoilla tien eteenpäin. Kiitos. Any, any, any other comment? Onko muita kommentteja? puheenjohtajamaan tai komission suulta ennen kuin lopetamme sitten esittelijän loppusanojen Cashman. Uh, I want to say no. Kiitos puheenjohtaja. Haluan vain toistaa sen, että haluan tehdä työtä kaikkien kanssa varjoesittelijöiden myös ja suosittaisin, että esitämme marraskuun täysistunnossa suullisen kysymyksen sen pohjalta, mitä kuulemme parlamentin oikeudelliselta yksiköltä. Eiköhän se ollut siinä. Sitten pääsemme sitten sopuun tämän menettelyn jatkamisesta. Ja täällä on esitetty, äh, niin kuin Cashman esitteli, että hän äh, tapaa varjoesittelijät ja se ottaa huomioon ne huomioita, joita oikeuden yksikkö esittää ja äh, tästä trilogikonseptista, jota Cashman esitti. Olemme sitten valmiita jatkamaan tältä pohjalta. Ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla tänä päivänä, joka on kohta numero 14, joka koskee luettelua kolmansista maista, joiden kansalaisiin sovelletaan eh, viisumipakkoa tai jotka on vapautettu siitä heidän ylittäessään ulkorajoja. Tästä käytiin hyvin tiivis keskustelu viime viikolla. Esittelijä on Tanja Fajon. Oli torstaina ja perjantaina Sarajevossa ja hän on nyt valmis kertomaan meille kommenteistaan ennen kuin sitten komissio ja neuvosto saavat puheenvuoron. Rovatani Fajon. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kerron teille, että meillä tänään aamulla oli oikein hyvä keskustelu, johon, jossa olin kutsuttuna vieraana Afetissa – jossa äänestettiin lausunnosta minun mietintööni, jonka oli laatinut Sarah Ludford. Meillä oli hyvä yhteistyö, saimme laajasti tukea äänestä 51 puolesta. Ja tämä on periaatteessa se suunta, joka ehdotan lainsäädäntömietinnössäni, joka koskee Länsi-Balkania. Olen hyvin iloinen tästä saamastani tuesta, koska se avaa oven sille, että loppupeleissä saadaan sopu tästä mietinnöstä ja että että saadaan hyvä tulos täysistunnossa. Ja se, mitä ehdotan, on se, että Bosnia-Herzegovina, ja oli, jotka nyt ovat jo Schengenin pitkä valkoisella listalla, mutta viisumivaatimukset poistetaan vain, kun muut molemmat maat täyttävät nämä tarvittavat edellytykset. Ja selittäisin teille, mikä on nyt tuorein tilanne käytyön ja Sarajevossa viime viikolla – se oli hyödyllinen käynti. <clears throat> Meillä oli kaksi päivää, kahden, meillä oli kahden päivän keskustelut useiden edustajien kanssa, hallituksen edustajien kanssa. He antoivat päivitetyt tiedot ja muutaman viikon kuluessa pystyvät täyttämään lähes 90 prosenttia kaikista näistä vaatimuksista – Äh, he todellakin osoittivat, että heillä on yhteinen tavoite ja tämä on viisumivapaus kaikille Bosnia-Herzegovinan kansalaisille. Minä jo varoitakin viime viikon keskustelussa, että komission ehdotus heinäkuulta jätti Bosnia-Herzegovinan pois ja asetti oikeastaan Bosniaan hyvin vaikeaan tilanteeseen. Ja nyt käytyäni Sarajevossa voin vieläkin vahvemmin vakuuttaa että, että tämä poliittinen tilanne, joka on vaikea vain vaikeutua, ellei anneta myönteistä signaalia sinne päin viranomaisille, sen ovat siellä menneet eteenpäin merkittävällä tavalla. He ovat ryhtyneet korruptiovastaisen taisteluun, he vastustavat rahanpesua ja terroristitoimintaa. Siellä on päästy jopa hyvin vaikeaan sopimukseen poliisitietojen vaihdosta ensi viikolla aletaan biometristen passien valmistus, mutta siellä ei odoteta mitään valtavia ongelmia ja siellä suunnitellaan 60, 65, että 65 000 biometristä passia valmistuu vuoden loppuun mennessä. Ja jopa Euroopan komissio viime viikolla myönsi, kun olin Sarajevossa, että edistystä on tapahtunut huomattavasti. Uskonkin, että meidän täytyy lähettää vahva signaali sikäläisille viranomaisille siitä, että nyt on aika, jolloin ne voi, ne, he voidaan, se voi, maa voidaan laittaa tälle valkoiselle listalle. Ja meillä ei ole varaa menettää aikaa. Nyt on kysymys siitä, että ei hukata aikaa. Haluan niin ikään lisätä muutaman lauseen, koska meillä oli tänään keskustelu yritimme löytää hyvän muotoilun tähän mietintöön, koska se on delikaatti asia. Ja meidän täytyy ottaa huomioon myös eri kannat jäsenvaltioiden tasolla. Ja hyvässä yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa ja Sara Ladfordin ja Koretsiumkan kanssa haluan kiittää heitä hyvästä yhteistyöstä vielä kerran. Ja painottaisin vielä, että ainoa osa Länsi-Balkania, joka ei täytty kokonaan pois viisan, viisumivapaudesta. Ja tiedän, että tämä on hyvin vaikea asia, kuuma peruna, mutta uskon, että meidän täytyy löytää ratkaisu Kosovon ihmisille, kosovolaisille, jotta hekin pääsivät mukaan tähän viisumivapausprosessiin. Ehkäpä lopuksi voisi siterata saamaani kirje Nimittäin monet nuoret ja opiskelijat ovat yrittivät ottaa minun yhteyttä, kun olin Sarajevossa ja sain paljon kirjeitä, ja jossa he pitivät tätä tukea valkoisena niin kuin, ikään kuin kirkkaana valona tuossa vaikeassa poliittisessa ö, prosessissa. Ennen kuin ne opiskelijat kirjoittivat minulle, niin sanottiin, minähän olen Sloveniasta, mutta että siellä on kuitenkin Slovenia ja, ja rajan toinen puoli tuntuvat olla niin vuosisatoja päässä toisistaan. Ja heidän ystävänsä ikäiset, jotka asuvat naapurimaassa, voivat tänään vapaasti liikkua ja matkustaa, kun taas he pysyvät politiikan panttivankeina. Ja ehkä me voimme tehdä jotain hyvää Euroopan parlamentissa heidän eteensä. Kiitos. Kiitoksia Fajon tästä päivitetystä, päivitetystä tiedosta ja ehdotuksesta, että Albania ja Bosnia sisällytettäisiin tälle valkoiselle listalle. Nyt kuulemme komissiota. Onko komission edustajalle jotakin sanottavaa? No? Yeah, uh, Eikö? Please? Uh, yes. Please identify yourself, please. Kertokaa, kuka olette. Mm. Alors, de la part de la commission, uh, on... Komission taholta voimme todeta, että olemme saaneet tiedot. Mm, meillä oli määrä aika, maita varten, jota ei ole otettu komission ehdotukseen mukaan heinäkuulta Bosnia ja Albania. Heiltä, niiltä pyydettiin lisää kertomusta, jotta voitaisiin havaita, millaista edistymistä on tapahtunut tässä asiassa. Komissio voi vahvistaa, että joitakin päiviä sitten lokakuun alussa saimme kertomuksen Bosniasta ja Albaniasta ja kertomuksessa käsiteltiin viisumien vapautumisprosessin edistystä. Olemme tyytyväisiä tähän edistykseen ja vahvistamme sen, mitä Raava Fajan sanoi. Uudistuksia on saatu vietyä eteenpäin ja tiekartassa mainittuja kriteerejä on täytetty. Nyt olemme arvioimassa näitä ilmoitettuja edistysaskeleita. Usein viime syyskuun lopulla tehdyt toiminta on otettu mukaan tähän kertomukseen, ja kuten tiedätte, että minä, meidän arviointimme ei rajoittuu toimenpiteiden ilmoittamiseen, vaan niiden täytäntöönpanoon. Tämä on komission tähän mennessä suorittama valvontaa. Olen ollut erittäin tyytyväinen siihen, että olemme saaneet tukea Euroopan parlamentin jäseniltä seurannassamme. Tulemme jatkamaan samaan suuntaan. Aivan joitakin minuutteja sitten saimme vahvistuksen AFET-valikunnasta, että on tähän suuntaan on jatkettava. Saimme tämän vahvistuksen Euroopan parlamentin jäseniltä on nyt jatkettava samaan suuntaan ja on tarkistettava, onko syyskuun toimet toteutettu. Saimme kertomukset käsimme todella muutamia päiviä sitten ja nyt aiomme arvioida tilanteen kentällä Bosniasta ja Albaniasta. Siis eh, olemme saaneet kertomuksia myös Montenegrosta ja Serbiasta. Ja kuten ilmoitin joitakin päiviä sitten täällä eh, ensi viikolla Butkovikassa Putkovistan ja Belgradiin sekä Kosovon hallinnolliselle rajalle lähdetään tutkimusmatkalle ja kuten olemme ilmoittaneet ensi viikolla todella käymme arvioimassa kentällä tilannetta ja tarkistamassa, ovatko toistaiseksi avoimiksi jääneet kriteerit nyt täytetty näissä kahdessa maassa. Marraskuun alussa aiomme kertoa arvioinnin tuloksista Montenegrossa ja Serbiassa. Tässä kaikki tällä kertaa. Jos teillä on kysymyksiä, olen valmis vastaamaan. Merci, Kiitoksia, Rova Gugu. Nyt meillä on lista kysymyksiä. Yrittäkää pitää kiinni aikarajoissa. Rova Koratsabilt. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja esittelijänä. Yhdessä olen mielelläni ystäväni ja kollegantani kanssa samaa mieltä siitä, että hyvää edistystä on saatu aikaan Bosniassa. Minäkin olen lähipäivinä ollut yhteydessä Ysäviin siellä komissiossa ja korkean edustajan on mahtavaa, miten paljon siellä on saatu aikaiseksi. Tämä osoittaa puheenjohtaja, että poliittiset ehdot toimivat, kun ollaan tiukkoina. Haluaisin myöskin sanoa, että meidän lähestymistapamme on aivan sama. Me haluamme kaikki vauhdittaa mahdollisuuksien mukaan viisumien myöntämistä Serbian, Montenegron Fyromin, Bosnia-Herzegovinan ja Albanian kansalaisille. Me EPP todella haluamme vauhdittaa tätä prosessia. Erot meidän ja esittelijän mietinnön välillä on se, että me haluamme olla rehellisiä. Me emme halua huijata näitä ihmisiä, vaan me haluamme sanoa, että te olette tervetulleita, kun olette valmiita. Liitteen yksi ja kaksi ero on oikeudellinen kysymys, ei poliittinen. Joka noudatetaan yhtä järjestelmää tai sitten toista. Ei voi olla mukana kahdessa liitteessä. Ei myönteisessä luettelossa ja sitten siinä olisi jotain asteriskiä. Eli minä haluaisin sanoa, että ollaan nyt rehellisiä ja reiluja kansalaisille. Sanotaan, että te olette tervetulleita ja olette melkein päässeet niin pitkälle. Kunhan saatte nämä työt päätökseen, pääsette mukaan. Samoin säännöin kuin kaikki muut. Toiseksi, toinen ero esittelijän kanssa on se, että me haluamme olla realistisia. Haluamme esittää neuvostolle ehdotuksen, jota kohdellaan oikein. Me ymmärrämme, että neuvosto ei hyväksyisi sitä, että päätöksenteko siirretään neuvostolta komissiolle. Ei näin siis näitä vertikaalisia siirtoja, kun komissio – antaa myönteisen kertomuksen, niin automaattisesti ilman toista neuvoston päätöslauselmaa neuvoston asetusta puhuja korjaa annetaan, myönnetään viisumit. Tämä ei ole mahdollista, kuten tiedätte, joten miksi voitaisi tehdä niin kuin me ehdotamme. Nopeutetaan jokaista askelta, pyydetään, että komissio tekee arvionsa mahdollisimman nopeasti, tehdään ehdotus neuvostolle mahdollisimman pian. Kunhan vaatimuksiin on vastattu, ei ole mitään ristiriitaa oikeastaan tässä kysymyksessä. Me vain saamme hyvin nopean, hyvin toimivan menetelmän. Hyväksytään uusi neuvoston asetus. Tämä on reilu, rehellinen ja realistinen tapa huolehtia siitä, että kaikki toimielimet Euroopassa vievät samaa poliittista viestiä Bosnian, Albanian, Serbian, Montenegron – ja Fyromin kansalaisille. Kiitos puheenjohtaja. Todella toivon, että voimme jatkaa tätä rakentavassa hengessä käytyä puheen, vuoropuhelua sekä tänne että Saran kanssa. Edustaja Kingo Gons, kiitoksia. Olen iloinen voidessani jatkaa tätä keskustelua. Minäkin haluaisin muistuttaa meitä kaikkia, että tämä päätös ei ole pelkästään tekninen päätös eikä pelkästään juridinen päätös. Se on kovasti poliittinen päätös ja toivottavasti kaikki olla tällä kannalla tietäen, että vakaus Länsi-Balkanin alueella on se e, on myös Euroopan unionin todellinen etu, ei pelkästään viisumi asia, vaan tämän Euroopan unionin intressissä. Minun käsitykseni on se, että ellei me noudata Tanjan ehdotusta, niin me luomme kovin merkittävän jakoli, jakolinjan Bosnian ja Albanian ja suuntaan, jotka eivät kuulu viisumijärjestelyyn, jos olen ymmärtänyt sen oikein, mitä Tania kertoi vierailustaan viime viikolla ja, ja minkä myös komissio mainitsi perustuen ää, raporttiin Albanista ja Bosnia-Herzegovinassa. Tämä jakolinja ei ole, ei ole perusteltu, koska nämä maat, Bosnia ja Herzegovina ja Albania, ovat myös menneet merkittävästi eteenpäin ja ovat siellä lähellä jotakin sellaista, että viisumivapaus olisi mahdollista. Siksi poliittinen viesti on erilainen, jos sanotaan, että, että nämä kuuluvat viisumijärjestelmät muuten täytyy odottaa. Tai sitten jos sanomme, että, että heti kun siellä täytetään kaikki ne kriteerit, kaikki benchmark-kriteerit, niin silloin saadaan jatkuva prosessi. Ja heti kun siellä täytetään kriteerit, siellä voidaan liittyä välittömästi viisumittomaan järjestelmään, joka voi tulla voimaan välittömästi. Ja minusta meidän täytyy ottaa huomioon tämä motivaatio myös, tai motivaation häviäminen – jos, ja muistaa samalla tämän alueen vakaus. Mutta me tiedämme, että se on lähellä epävakautta ja tämä on poliittinen, poliittinen, tässä on kysymys poliittisesta vastuusta, siksi tuen kovasti sitä, mitä Tania sanoi, ja olisin kovin iloinen, iloinen jos voisimme löytää sellaisen ratkaisun, joka ei ylläpidä tätä jakolinjaa, vaan että saisi lisää motivaatiota ja potkua näihin maihin, jotta ne lähestyisivät EU-ta. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Rova Ludford. Thank you, Chairman. No, kiitos puheenjohtaja. Tämä on poliittinen ja tekninen päätös, tämä Länsi-Balkanin viisumivapaa matkustusoikeus. En haluaisi mitenkään tässä luoda epäselvyyttä. Ei tässä mitenkään ehdoteta, että lähdettäisiin sotkemaan tai muuttamaan näitä kriteereitä, jotka liittyvät asiakirjojen varmuuteen, siihen, että rajoista huolehditaan ja niin edelleen. Tämä on ihan selvä, se ei ole kenenkään etujen mukaista. Ei näissä maissa eikä EU-ssa, että lähdettäisiin kiistämään näitä kriteereitä. Poliittinen päätös on se, annammeko sen viestin, että mitään estettä visumivapaalle matkustukselle ei ole paitsi kriteerin täyttäminen. Kyllä, tuo on se viesti, joka meidän tulisi antaa. Näin halusin sanoa. Minun olisi ehkä todettava, että päätös, joka AFET-valiokunnassa tehtiin minun lausuntoni tukemiseksi, 51-8 äänestystulos. Ja se vaati EPP-ryhmän tuen, joten tässä on kyllä kyse puolueiden yhteisestä kannasta. Ja Biltille sanoisin, että se mistä puhumme on, että kaikki viisi Länsi-Balkanin maata otetaan yhteen oikeudellisen välineen mukaan, mutta että aikataulu voi vaihdella puhtaasti sen pohjalta, koska nämä maat ja niiden hallitukset ovat valmiita vastaamaan niihin vaatimuksiin, joita meillä on, jotta komissio voi sanoa, että – näin kriteerit on täytetty. Nämä maat eivät sitä päätöstä tee, vaan komissio. Me kaikki varmasti tunnustamme sen, että tarvitsemme vuoropuhelua. Tämä olisi kysymys komissiolle ja puheenjohtajavaltiolle. Jos ette pidä tuosta asterisk-lähestymistavasta, niin ehkä emme ole antaneet riittävän selkeää roolia tässä neuvostolle. Voisimmeko löytää jonkin tavan nyt, että tässä jotenkin otettaisiin neuvoston mukaan. Me siis emme halua, että olisimme riippuvaisia uudesta ehdotuksesta komissiolta ensi vuonna. Käytäisiin koko prosessi uudestaan, kuullaan parlamenttia ja palataan neuvostoon. Se, mitä nyt yritämme tehdä, on ottaa kaikki mukaan yhteen oikeudelliseen välineeseen ilman, että heikennetään kriteereitä. Tässä siis huomio kiinnittyy näihin maihin. Siellä kansalaisten tulisi painottaa, painostaa hallituksiaan, että viisumivapaa matkustaminen on mahdollista, kun kriteerit täyttyvät. Tämä on ero, tämä on oikeudellinen rakennelma. Tässä ei haluta heikentää kriteereiden vaatimuksia. Kyllä tässä tarvitaan vähän apua toisilta toimielimiltä. Jos meidän muotoilumme ei tyydytä, niin pyytäisimme apua siihen, että löydetään joku kaikille sopiva sanamuoto. Mutta tässä on peruskysymyksestä kyse. Siis tavoitteisiin voidaan päästä kahdella eri tapaa, niitä ei pitäisi nyt sekoittaa. Edustaja Fajon ja minä ajattelemme samantyylisesti, ja AFET-valiokunta 51.8 äänestystueksella on tukenut tätä yhden oikeudellisen välineen mallia. Voisinko myöskin kysyä komissiolta seuraavaa? Bosnia-Herzegovinasta ja Albaniasta on saatu raportit, joita lähdetään arvioimaan, ja sitten luvattiin lähteä matkalle sinne paikan päälle, koska nämä matkat hoituvat. AFET-valiokunta on yhdessä tarkistuksessa niin myöskin hyväksynyt ajatuksen siitä, että komissio tekisi kuukausittaisen arvion niistä maista, jotka eivät heti täytä kaikkia kriteereitä. Avuksi olisi varmasti, jos komissio voisi toimia tässä hyvin aktiivisesti, ei ainoastaan arvioiden kautta, vaan sitä kautta, että käydään paikan päällä. Haluaisin siis tietää, koska komissiosta lähdetään sinne Bosnia-Herzegovinaan ja Albanian paikan päälle. Ja ihan viimeiseksi Kosovon liittyen edustaja Fajonin tavoin minä olen sitä mieltä, että me varmasti kaikki olemme pragmaattisen edistystavan. Vuoropuhelu Kosovon kanssa on tärkeää, samoin kuin tiekartan laatiminen viisumivapaudelle. Me kaikki tiedämme, mitä arkaluontoisia kysymyksiä tähän liittyy. Minä suhtaudun hyvin avoimesti. Ulkoasian valiokunta on tukenut muotoillut asian niin, että tämä ei tietenkään puutu jäsenvaltioiden mahdollisuuteen tehdä päätöksiä Kosovon itsenäisyydestä. 22 valtiotahan on tukenut maan itsenäisyyttä. Ja että 54 ei enää ole voimassa, joten tämä ei ole enää YK-protektoriaattia. Mutta minusta ehkä komissio voisi auttaa meitä tässä – löytämään sanamuodon. Ehkä minun sanamuotoni jäsenvaltioiden toimivallasta ja sitten ehkä jonkinlainen alaviite tästä alueen asemasta. Mutta tarvitsemme varmasti apua tässä, oikeudellista hallinnollista apua myöskin, jotta selkeä AFET-valiokunnan kanta tulisi julki. Toivon, että libe valiokunta voi tukea samantyyppistä linjaa ja että edustaja Gratza Bildt myös lähtisi tukemaan tätä EPPn enemmistön kantaa. Halusin vain vielä painottaa sitä, että kyse ei ole siitä, että jotenkin helposti takaoven kautta poistetaan viisumivaatimus Bosnia-Herzegovinalta ja Albanialta, vaan kyllä nämä kriteerit on täytettävä aina. Mutta meidän ei tarvitse odottaa uutta oikeudellista ehdotusta komissiolta ja käydä koko prosessia läpi uudestaan. Me haluamme vain mahdollisimman nopean päätöksen sitten, kun kriteerit täyttyvät. Enkä oikein ymmärrä komission perusvastustelua, enkä puheenjohtavaltionkaan tätä lähestymistapaa kohtaan. Jos se on oikeudellinen tekninen sanamuotoihin liittyvä ongelma, niin pyytäisin apua. Kiitos. Thank you. Kiitos. Me tiedämme, että Roland Ford on laatinut lausunnon äh, Afetissa. Ja tämä tuntuu olemaan yksi niitä äh, arkaluontoisimmista asioista, joita olemme käsitelleet tähän mennessä, mutta tämä aamupäivän istunto täytyy päättää kello 12.30. Täällä on vielä useita puheenvuoropyyntöjä. Pyydän teitä pitämään kiinni ajasta. Rova Ernst. Ja. Niin, kiitoksia. Kiitän esittelijälle. Kiitos esittelijälle. Meidän ryhmämme kiittää Rova Fajonia. Olen itä-saksalainen. Tien tietenkin arvioida, kuinka tärkeä esitys teiltä on tulossa ja kuinka tärkeä tässä on tällaiselle alueelle – että tällainen sulkeutuminen loppuu tai eriytyminen loppuu tai että askeleita otetaan siihen suuntaan. Minun kantani on ei, ei pelkästään Albania, vaan Bosnia-Herzegovina ja mennään siihen suuntaan, vaan että sen lisäksi avataan optioita Kosovon suuntaan. Minun koko sydämeni lyö sen puolesta, että että mikä se muotoilu sitten onkin, että saattaisiin tällainen optio avattua. Pyytäisin komissiotakin vielä pohtimaan kantaansa. Ja ehkäpä sitten myös voitaisiin muistaa muutkin maat ja muutkin optiot tässä problematiikassa. Pyytäisinkin teitä miettimään sitä, miten tämä dialogi viisumivapauden osalta Kosovo'n kohdalla voitaisiin avata, missä voitaisiin ottaa se ensimmäinen askel. Tämä on äärimmäisen tärkeä erityisesti sikäläisille ihmisille, että saataisiin ähm, äh, viesti Euroopan parlamentista ja komissiolta ja neuvostolta, joka menisi avautumisen suuntaan. Tämä on taloudellisen ja poliittisen ja henkisen tilanteen kannalta näissä tässä maassa äärimmäisen tärkeää. Meidän lämmin, lämmin pyyntömme meneekin sen suuntaan, että avataan dialogi Kosovoon. Mikä tahansa mahdollisuus täytyy ottaa huomioon. Ja pyydämme tietenkin, että saattaisi, toivon tietenkin, että, että konsensus vallitsisi tähän suuntaan kuljettaessa. Rova Zdanoka. Chairman, uh, Puheenjohtaja, pyrin puhumaan todella lyhyesti täysin tuemme esittelijän kantaa. Me olemme tämän sanoneet jo syyskuun keskustelun aikana. Mutta vihreiden allen edustajana haluaisin muistuttaa kannastamme biometrisen tiedon käytössä ja jos tämä ei olisi yksi kriteereistä, niin prosessi olisi varmastikin paljon nopeampi. Siksi me esittämme tarkistusta, tunnustamme sen, että olemme vähemmistössä. Kun silloin kun Serbiasta keskusteltiin, mutta me haluamme vielä muistuttaa siitä, että meidän pitää tarkastella tämän vaatimuksen luomaan lisäturvallisuutta biometrisen tiedon osalta. Tietenkin ottaen huomioon myöskin ulkoasian valiokunnan lausunnon, Helen Ludfordin lausunnon. Kiitos. Edustaja Bonds. Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid steunt het standpunt van de rapporteur volledig. Puheenjohtaja, vapauden EFP tukee täysin esittelijää ja haluaisin lyhyesti kertoa, miksi Bosnia on maa, jo, jossa muslimit haluavat äh, saada sarjan perustuslakiin. Bosnia edustaa terrorismin äh, kehtoa. Meidän on suojeltava kansalaisiamme tämän tyyppiseltä tilanteelta. Vaikka tämä maa noudattaisikin kriteerejä, minun mielestäni sille ei, ei pidä antaa mahdollisuutta päästä kansalaisia meihin, meidän maihin. Me haluamme suojella omia kansalaisiamme. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat we een hele verstandige lijn te pakken hebben. Puheenjohtaja, minun mielestäni Fajonin mietintö puolustaa aivan järkevää asiaa. Olemme yhtä mieltä myös Rova Ladfordin kanssa. Mutta toki on oltava rehellisiä näiden maiden kansalaisia kohtaan, erityisesti bosnialaisia kohtaan, ja on pidettävä mielessä tasa-arvoinen kohtelu. Lähtökohdan pitäisi olla tasa-arvoinen. Mikä kroattien tilanne sitten on? Bosnian kroatit voisivat matkustaa en tiedä kuinka Kroatiassa sitten voidaan ajatella, että Bosnian serbialaisillakin olisi jotakin mahdollisuuksia sillä ryhmällä ei ole mahdollisuuksia vapaasti matkustaa. Meidän on jatkettava ponnisteluja. Minusta on hyödyllistä laatia luettelo niin, että Bosnia ja muut sellaiset maat, jotka eivät täytä kriteerejä, voisivat jatkaa omia ponnistelujaan oikeaan suuntaan. Miksi tämä prosessi sitten on avattu? Minusta on hyödyllistä torjua rikollisuutta ja korruptiota ja uskon, että Tämä yhteistyö on hyvin tärkeä, sitä on jatkettava. Mitä sitten tulee viisumien vapauttamiseen, minusta tällaista tilannetta ei voida hyväksyä, erityisesti kun ajatellaan terrorismin vastaista taistelua. Meidän on tehtävä yhteistyötä ongelmien ratkaisuun. Kiitos. Edustaja Richard. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluan puhua Balkanin kielellä lisätäkseni tähän kuvaan täydennyksen. Balkanskите народи продължават вече много векове да живеят. Balkanin kansat ovat vuosisatoja eläneet sekaisin toistensa kanssa. Kussakin valtiossa tilanne on erilainen. ja samalla tavalla arkaluontoinen, vaikka sanomme, että tilanne on arkaluontoinen vain Kosovossa. Se pätää myös Makedonian ja Kroatian. No Kosovo varmasti tässä vetää pisimmän korren. Kun ajatellaan, kuinka arkaluontoinen tilanne todella on, meidän ei pitäisi nyt syrjiä ketään, joka vain pahentaisi tilannetta. Meidän on käsiteltävä ja kohdeltava kaikkia samalla tavalla – olkoot näiden maiden instituutiot vakaita tai eivät. Minun mielestäni viisautta olisi nyt ensinnäkin noudattaa teknisiä kriteerejä, muun muassa biometrisiä passeja, olisi poistettava viisumit, sen pitäisi olla meidän tavoitteemme. Olisi poistettava tämä järjestelmä kaikilta, myös Kosovolta. Kosovo on homogeeninen maa, toisin kuin muut Kosovossa ei juurikaan ole serbialaisia. Kosovolla on Kosovon kansalaisuus. Joillakin on vielä serbialaiset passit, mutta niitä säilytetään vain erikoisuutena. En, en halua, että muut muut kuin kans, Kosovon kansalliset lähtisivät hakemaan passeja muista maista voidakseen matkustaa, eivät he tekisi näin, koska he vääristäisivät näin todellisuutta. Todellisuutta, joka on tulosta meidän työstämme ja viesteistämme. Meistä viestimme eivät aina ole myönteisiä, niin ne pitäisi olla. For one minute. Sitten seuraavaksi Maja, Holmeier, minuutti, please. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti ensinnäkin haluan selventää kollega Pontisin esitys ei vastaa tosiasioista. Tässä on kysymys ei tässä on kysymys kriteerien täyttämistä edelleenkin vastaisuudessa. Tässä ei pyritä helpottamaan tilannetta, mutta mitä voidaan odottaa poliittisesti tietyissä tapauksissa, jos liite ykkönen varustetaan tähdelle ja sitä huolimatta vaadimme viisumia, niin silloin voitaisiin julkisuudessa väittää, että Euroopan parlamentti olisi huolettanut siitä, että osa maista kokisivat viisumihelpotuksia täyttämättä kriteereitä. Tämä olisi fata kohtalokas signaali ulospäin poliittisessa mielessä. Nämä maat ovat maita, liitteessä, liitteessä jaettu sen mukaan, mitkä maat tarvitsevat liitettä ja mitkä ei, viisumia, mitkä ei. Jos liitteestä yksi siirryttäisiin liitte kakkosen maita varustettaisiin niin tähdellä, että niin oikeastaan kuuluvatkin liite ykköseen, niin tämä on juridisesti aika ongelmallinen konstruktio. Oikeastaan voisimme sitten samalla purkaa saman tien koko liitteen yksi, koska kaikkiin voitaisiin laittaa tähti. Että silloin kun kriteerit täyttyvät, niin sitten tulevaisuudessa ei tarvita viisumia, mihin me sitten oikeastaan tarvitsemme vielä liitettä yksi. Minusta tämä on ongelmallista myös niihin maihin näiden, jotka jossain vaiheessa olisivat liitteessä yksi. Lisäksi poliittisesti tämä on väärinkäytöksille altis. Ja tässä esitetään vääriä tosiseikkoja. Siinä annetaan kuva ikään kuin jossakin vaiheessa saataisiin viisumiton tilanne, mutta sitä vaikkei mitään tehtäisikään. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy lähettää sellainen signaali, niin kuin Orassa totesi, että että me todellakin Euroopan parlamentissa toteamme, että me haluamme nämä kaksi maata viisumittomiksi heti, kun ne ovat täyttäneet kriteerit. Se voi olla lyhyt toimi pelkästään muuttamalla liitteitä. Se ei ole mikään mutikas menettely, se tapahtuu hyvin nopeasti. Monimutkaisuus tulee siitä, että me haluamme muuttaa tätä juridista rakennelmaa epäselväksi. Kiitos. Nyt on ilmeistä, että tämä Paketti on ollut pitkään keskustelun kohteena. Nyt loppusanat komissiolta. Ruvanko Guu, puhukaa lyhyesti, olkaa hyvä. Erittäin lyhyesti. Ymmärrän erittäin hyvin monien jäsenten lähestymistavan tässä valiokunnassa, kun he vaativat poliittista päätöstä niin, että otetaan huomioon alueen tarpeet ja selkeästi ilmaistut poliittiset prioriteetit, mutta minä haluaisin muistuttaa teitä myös siitä, että komissio on tehnyt aloitteen, joka ottaa tämän poliittisen prioriteetin huomioon ja joka ottaa huomioon myös tarpeen säilyttää alueellinen lähestymistapa. Komission ehdotuksessa puhutaan ainoastaan Länsi-Balkaneista. Siellä ilmoitetaan tästä prosessista. Siinä ei puhuta mitään muista maista, muista alueista – jotka siirtyisivät negatiiviselta positiiviselle listalle tai toisinpäin. Ei ole mitään muuta mekanismia koskien tämän asetuksen viimeistelyä niin kuin komission aikaisempien ehdotusten kannalta oli tapana tehnyt, tehdä. Tietenkin me kannatamme tätä ehdotusta. On säilytettävä alueellinen lähestymistapa komissiolle. Se on aivan lähtökohta tässä erityisprosessissa, kun pyritään laatimaan yksityiskohtaista tiekarttaa ja aloittaa monitorointimenettelyä. Se on aika raskas menettely. Minä haluan vain vahvistaa, että tämä oli juuri lähtökohta ehdotuksessamme. Ehdotuksessa vahvistetaan komission poliittinen tahto säilyttää alueellinen lähestymistapa. Mutta kriteerejä on. Tämä on sanottu jo usean kertaan näille maille. meillä on kriteerejä, joita on, jotka tullaan arvioimaan meritin pohjalta. Tullaan tarkastamaan, missä määrin kriteerit on, on täytetty. Päätä puheeni tähän, koska eiköhän tämä ole jo selvä asia. Meidän on todella säilytettävä johdonmukainen lähestymistapa ja arvioitava maita tehdyn edistyksen perusteella. Haluaisin vielä palata aikaisempaan kokemukseen vuonna 2001 Romanian kanssa ja tämän Asterixin menettelyn osalta. Sitähän silloin noudatettiin. Lopullinen päätös pyyhkiä tähti oli neuvoston päätös komission virallisen ehdotuksen pohjalta, kun oli todettu saavutettu edistys. Tämä ei ollut mikään komission kertomus, jolla Astariksi pyyhittiin, vaikka poliittinen tahto oli kyllä hyvin selvästi sillä takana. Komissio haluaisi rauhoittaa parlamenttia ja vakuuttaa, että alueellinen lähestymistapa on todella, todella merkittävä tavoite ja pyrkimys. Siksi olemme tehneet ehdotuksen, joka käsittelee ainoastaan Balkanin maita. Meidän äh, mielestämme on edettävä vaihe vaiheelta ja otettava huomioon kriteereiden täyttäminen kussakin alueen maassa. Tämän, maa, tämän viestin olemme lähettäneet useaan kertaan. Tätä ovat jäsenvaltiot ja parlamentit tukeneet harjoituksen kokeileminen voi olla esimerkki sitten muita alueita varten. Sitten edelleen ensi viikolla komissio tulee antamaan tiedonannon, jossa vahvistetaan menettely, jota sovelletaan Kosovoon. Kosovo kuuluu tähän alueeseen, sitä ei pidä unohtaa. Otamme huomioon Kosovon erityispiirteet ja sen oikeudellisen statuksen ja jäsenvaltioiden valtuudet tunnustamisasioissa, mutta pääsemme eteenpäin. Komissio on julkistanut tutkimuksen ja vahvistanut tällaisen räätälöidyn menettelyn, jossa, jossa Kosova äh, käsitellään myös. Kiitoksia. Ennen kuin kuulemme Rova Fajon loppukommentin, ilmoitan, että, että tämä mietintö on valmis 19. marraskuuta se on tarkoitus ottaa Strasbourgin täysistuntoon, mutta tarkistusten jättöaika on huomenna puolilta päivin 7. lokakuuta. 7. lokakuuta äänestys marraskuun 19. Strasbourgissa. 19. lokakuuta, sanoo esittelijä. Niin, 19. lokakuuta. Vain muutama päivä sen jälkeen, kun minulla on kokous Brysselin ulkopuolella. Siksi olemme siirtäneet sen. Haluan nyt vain todeta päätteeksi, olen iloinen siitä, että periaatteessa näen, että suuri enemmistö tukee tätä esit- laatimani mietintöä. E, sama koskee Latfordin saamaa tukea Afetissa omalle lausunnolleen. E, komissio komissiolta oli kiva myötävä kuulla, että, että siellä kannatetaan meidän linjaamme ja <clears throat> pitää vaan löytää oikea juridinen ratkaisu, miten suhtaudutaan Bosnia-Herzegovinaan ja Albaniaan suhteessa Schengeniin. Ja toivon, että voimme löytää tässä tavan. Ja painettaisin vielä, me yritämme muotoilla sitten tarkistukset aikataulussa niin, että voimme, voimme kunnioittaa muidenkin toimielinten toimeita. Ja vielä painottaisin sitä, että me emme heikennä näitä kriteereitä. Täytyy ottaa huomioon. Ei ole kysymys siitä, että erottelisimme maita eri koreihin. Viisumivapaus koskee kaikkia samalla tavalla ja, ja näin komissiokin katsoo. On kysymys siitä, että me emme halua hukata aikaa lainsäädäntön aikaisemiseksi ja jos me teemme näin, niin todetaan, että ensi vuonna Bosnia-Herzegovina järjestää vaalit ja huhtikuussa kampanja alkaa. Siellä on hyvin vaikea poliittinen tilanne. Bosnia, Bosnia Serbia, Serbia ja Kroatia välillä siellä on löydetty yhteinen pohja viisumivapaudelle ja on hyvin vaikeata jos saada päätöksiä aikaan. Ja nyt meidän täytyy lähettää sinne myönteinen signaali. Se auttaa heidän vaalivuonnaan, se auttaa kaikki kansalaisia ja ja jakolinjat eivät syvene näin tämän myötä. Toivottavasti löydämme hyvän kompromissin. Kiitos. Kiitos, siinäpä se. Sitten jatkamme työtämme iltapäivällä kello kolme paikallista aikaa, jolloin käsittelemme turvapaikkapakettia. Nähdään silloin. Kuulemiin.